Hyvät naiset ja herrat, jos käytte paikoilleen, niin meidän täytyy nyt aloittaa kuuleminen. Meillä on täällä asiantuntijoita, joita haluamme kuulla, eli haluamme jättää hyvin paljon aikaa keskustelulle. Eli toivotan teille kaikille hyvää iltapäivää ja tervetuloa Euroopan parlamenttiin, erityisesti vierailijoillemme. Ikävä kyllä emme saaneet isompaa salia, mutta tiedän, että tuolla viereisessä salissa meitä kuunnellaan myöskin. ASP 3G2 myöskin on kuunteluhuone. Ja meitä kuunnellaan myöskin internetissä. Ja internetin kautta meitä kuunnellaan yhä enemmän ja aikaisemmin sanoinkin asiantuntijoille, että heidän puheensa nauhoitetaan parlamentin arkistoihin ja jos teiltä jää jotain väliin, niin voitte sitten vielä käydä kuuntelemassa, mitä asiantuntijat sanoivat. Meillä on myöskin kopioita näistä esityksistä ja niiden kalvoesityksistä nettisivuilla. En tiedä, onnistuuko nämä kalvojen näyttäminen internetin kautta, mutta ne voi sitten kyllä internet-sivulta käydä lataamassa ja tutustua niihin myöhemmin. Meillä on myöskin valiokunnan uutislehtinen, Voitte saada tuolta salin takaosasta siitä kopion, mutta voitte saada myöskin säännöllisesti näitä aina ennen valiokuntakokouksia, että tiedätte, mistä me keskustelemme, ja siellä on myöskin linkit sitten eri internetsivuille. Eli se minun osaltani. Eli toivotan kahdeksan asiantuntijaa lämpimästi tervetulleeksi. Ja erityisesti Mark Tarabella, joka on valiokunnan esittelijä kummankin direktiivin osalta. Toivottavasti näitä sitten uudistetaan, jotta näistä tulee moderneja klassikoita. Meillähän on nyt tällä viikolla kaksi kuulemista, koska myöskin Philippe Jouvin, joka istuu tässä edessä, hän on käyttöoikeuksien osalta esittelijämme. Ja ne, jotka ovat todella innokkaita, voivat sitten tulla huomenna aamulla kello yhdeksältä käyttöoikeussopimuksiin liittyvään kuulemiseen. Tarkoituksena on kuulla mahdollisimman monia sidosryhmiä ja keskustella suunnitelluista uudistuksista ja he voivat kertoa näkemyksensä eri kannoilta ja näin myöskin parlamentin jäsenet voivat osallistua keskusteluun ja tällä tavalla esittelijä tietää sitten millä tavalla hänen pitää vastata komission ehdotukseen. Muistuttaisin kuitenkin, että valiokunta on kaksi ja puoli vuotta valmistellut tätä kuulemista. Olemme tarkastelleet julkisia hankintoja jäsenvaltioissa. Heidi Ryyle myöskin myöhemmin käyttää puheenvuoron vihreistä. hän oli esittelijä kahdessa oma mietinnössä. Meillä oli jo yksi kuuleminen, josta, joissa oli kansallisia parlamentin mukana. Ja me olemme kyllä vaikuttaneet aika moniin seikkoihin uudistuksessa tämän politiikan saralla. Ja se on tietysti tärkeää, kun ajatellaan tämän valiokunnan työskentelytapaa. Ja haluan kiittää kaikkia poliittisia ryhmiä, jotka ovat tehneet yhteistyötä. Ja me olemme nyt uudistaneet vähän sitä tapaa, millä tavalla valiokunnat voivat tehdä yhteistyötä. Tässä nyt vähän pidempi alustus, mutta nyt sitten Meillä on kahdessa osassa kokous. Ensin keskustelemme julkisten hankintojen strategisesta ulottuvuudesta ja katsomme vihreitä ja sosiaalisia kriteereitä ja miten ne toimivat käytännössä. Mehän voimme tehdä lainsäädäntötyötä täällä, mutta miten se sitten toimii paikallistasolla, se on kaikkein keskeisintä. Ja sitten joustavuus vastaan oikeusvarmuus. Nämä ovat kaksi aihetta, joista tänään keskustellaan. Meillä on neljä asiantuntijaa kummassakin paneelissa ja esittelen heidät hiukan myöhemmin. Teillä pitäisi olla ansioluettelot papereissanne tai voitte ottaa ne tuolta salin edestä. En nyt käy niitä läpi, mutta tutustukaa niihin. Seuraavaksi puheenvuoron saa Mark Tarabella. Hän saa alustukseksi sanoa jotain ja kertoo vielä enemmän tämän päivän keskusteluista. Marko, ole hyvä. Merci, euh, monsieur le président. Mais... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, olen hyvin iloinen, että pääsen tänne eteen. Valitettavasti en ole aivan puheenjohtajan vieressä, koska teidän täytyy nähdä tämä taulu paremmin. Tässä on kuitenkin yhteenveto kaikesta siitä, mikä on hy- hyvin tärkeää. Täällä on yksi 12 toimenpiteestä, jotka liittyvät sisämarkkinoihin sillä tavalla, että näiden avulla sisämarkkinoita parannetaan ja niistä tehdään tehokkaammiksi. Ja voitte uskoa, että kaikki nämä toimen, toimet, niin näihin suhtaudutaan innostuneesti ja minä olen paikallistason toimija ja siinä mielessä hyvin, hyvin tietenkin haluan näille palvelujen hankkijoille – tehdä elämän helpommaksi sillä tavalla, että voidaan tätä julkista hankintapuolta virkistää. On myös kysymys siitä, että talouden pyörät pitäisi saada käyntiin. Ja tämä kriisihetki ja vaihe, jota nyt elämme, niin voimme todeta, että 19 prosenttia BKTstä on julkisten hankintojen osuus BKTstä siis. Ja tällä tavalla haluamme tässäkin asiassa onnistua. Mutta kuitenkin kun sääntöjä muutetaan, niin silloin tulee epävarmuutta peliin. Meillä ei ole edes edellisiä muutoksia vielä viety lainsäädäntöön kaikissa maissa, eli kaikki maat eivät ole implementoineet näitä direktiiviä. Tässä tulee tiettyjä ajatuksia mieleen. Ei pidä nyt jäädä jälkeen, vaan pitää lähteä tavoittelemaan sitä, mikä meillä on tässä tavoitteena, eli tehokkaampia ja yksinkertaisempia menettelyjä, jotta yhteiskunnan tarpeet julkisen hankintojen sektorilla tulevat täytetyksi. Tietyt taas huomioon sosiaaliset kriteerit, ympäristökriteerit ja tässä työasiakirjassa, jonka olen teille valmistanut noin kolme viikkoa sitten, niin siellä olen, olen käsitellyt näitä asioita. Ympäristökriteerit ovat direktiivissä mukana ja sosiaalisten kriteerien osalta pitää vielä päästä pitemmälle. Ja myöskin vammaiset täytyy ottaa huomioon tässä työssä, mutta me olisimme halunneet mennä vähän pitemmälle. Nämä asiantuntijat, jotka ovat täällä tänään, minä olen hyvin monet heistä tavanneet. Nimittäin periaate tässä työssä on ollut se, että kaikkia osapuolia kuullaan. Kaikki osapuolet olen tavannut. Tässä on, tämä on juuri perussääntö, joka täytyy ottaa huomioon. Ja tällä tavalla täytyykin toimia, koska kentältä kokemukset kertovat, että tässä käsitellään tiettyjä teemoja – ja erityisesti toisessa osiossa, joka koskee tätä yksinkertaistamista, sehän on haaste kuitenkin. Onhan myönnettävä, että tämä hanke, joka nyt tästä komissiolta ennen, ennen, ennen joulua meille, niin ei meidän pidä huolestua. Meidän täytyy olla iloisia siitä, että tällä tavalla asiat menevät eteenpäin ja iloita siitä. Mutta kuitenkin tässä on paljon pitempi asiakirja kysymyksessä ja monimutkaisempi kuin aikaisempi direktiivi. Tällainen tavoite meillä on ja jollakin tavalla meidän täytyisi komission tahtoa vielä vahvistaa ja, ja vielä tarkemmin tähdätä siihen, mihin pyritään. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että, että säännöt, jotka liittyvät tiettyihin uusiin asioihin, kansalliset viranomaiset esimerkiksi, joista paljon täällä puhutaan, usein usein se onkin juuri pääasiassa he, joita joita tässä ajatellaan, niin joka tapauksessa on tarkoitus saada kaikkia näkemyksiä esille, on tarkoitus esittää kysymyksiä ja me voimme sitten lyhyesti vetää johtopäätökset tässä keskustelun jälkeen, mutta tässä suurin piirtein on tämän asian sisältö. Täällä on henkilöitä, jotka eh, edustavat eh, paitsi niitä tahoja, jotka julkisia hankintoja tekevät, myöskin yrityksiä. Ja meidän täytyy var- varmistaa se, että kaikki osallistuvat tähän menettelyyn ja kaikki tulee tehokkaammaksi. Täällä on myöskin oikeusviranomaisia paikalla, koska valitustiet ovat myös tärkeitä. Tällä tavalla me saamme tasapainoa yksinkertaistamisen ja uusien kriteerien välille, jotka tuovat mukanaan innovaatioita. Täytyy kuitenkin aina tästä oikeusvarmuudesta huolehtia, koska se on, on asia, että tällä tavalla työssä voidaan viivästyä, jos näitä otetaan huomioon ja aiheuttaa turhaumaa sekä, sekä yrityksille että vastapuolelle. Kiitoksia kuitenkin jo tässä vaiheessa kaikille, kaikille niille, jotka eh, tässä tunnetusti monimutkaisessa asiassa. Thank you. Thank you very much, Mark, for your, your energetic leadership on the dossier. Kiitoksia, että olette auttaneet meitä järjestämään tämän tilaisuuden. Eli nyt ensimmäinen paneeli. Jokainen saa 10 minuuttia puheaikaa. Heillä on kello edessään. Ja totesin jo, että meidän täytyy pitää kiinni näistä puheajoista, jotta ehdimme vielä keskustella. Teillä on jokaisesta kattava ansioluettelo, mutta ensimmäiseksi tohtori Gianluigi Albano, joka on tutkimus- ja kehitysosaston pääjohtaja Konsipissa, eli Italian julkisten hankintojen virastossa. Ja hän keskustelee nyt pelisääntöjen muuttamisesta, uusista tavoitteista ja kustannustehokkuudesta julkisissa hankinnoissa. Hänellä on valtavasti kokemusta tästä asiasta kun katsotaan näitä taloudellisia arvioita, julkisia hankintoja ja muita aspekteja. Eli Gianluigi, minulla on ilo, ilo antaa sinulle puheenvuoro. You can hear me? Yes. Thank you. It's a great privilege. Kiitoksia. On hienoa olla täällä paikalla tänään. Olen Gianluigi Albane. Olen siis Konsipista Italian julkisten hankintojen virastosta. Ja meidän yrityksemme perustettiin viisi toista vuotta sitten ja se on talousministeriön alaisuudessa. Ja me annamme lähinnä tukea italialaiselle julkishallinnolle. Ja yksi tärkeimmistä toimistamme on ohjelma, joka liittyy julkisten menojen järkiperäistämiseen, ja siksi olen täällä nyt tänään puhumassa kanssanne. Konsip on aika merkittävässä roolissa kun ajatellaan Italian julkisia hankintoja. Sehän on keskeinen ostava virasto. Meillähän on keskushallinto ja paikallisviranomaisia, mutta meillä on välillinen vaikutus siihen, miten paikallisviranomaiset toimivat, koska heidän täytyy täyttää kustannustehokkuuskriteerit. Konsipille annettiin tehtäväksi ainakin jossain määrin tarkastella julkista kysyntää ja kaikille tuli selväksi, että julkiset hankinnat olivat yhä monimutkaisempia, joten selkeästi tarvittiin uudenlaista tietotaitoa verrattuna perinteiseen julkisten hankintojen asiantuntemukseen. Eli virastoon otettiin taloustieteilijöitä mukaan. Ja kun ajatellaan erinäisiä elementtejä, niin se tarvitaan hiukan taloustuntemusta. Niitä ei ole kirjattu mihinkään primääri- tai sekundäärilainsäädäntöön. Eli millä tavalla näitä sopimuksia laaditaan, mitä sääntöjä noudatetaan, millä tavalla voidaan välttää esimerkiksi hintojen sopiminen. Me olemme antaneet neuvoja sidosryhmille myöskin muissa kysymyksissä, esimerkiksi päästökauppajärjestelmässä. Eli taloustiedollakin on merkittävä rooli kun suunnitellaan julkisia hankintoja. Ja me olemme ryhtyneet viime aikoina järjestelmän uudistamiseen. Ja me jatkamme yhä enemmän laajempiin tavoitteisiin. Aikaisemmin järjestelmä pohjautui lähinnä hyvin vähäisillä valinnoille, eli kaikkein alhaisin hinta yleensä valittiin. Ja nyt me olemme tarkastelleet erilaisia vaihtoehtoja, erilaisia laatuseikkoja, taloudellisia seikkoja, mutta kuitenkin suurin haaste ja suurin innoitus on se, että voidaan siirtyä taloudellisista kysymyksistä myöskin sosiaalisiin tekijöihin. Siellä on ainakin kolme muuta pilaria, joista on tullut yhä tärkeämpiä kysymyksiä kansalaisille. Innovaatio, kestävyys ja markkinoiden hallinnointi. Eli käytännössä me luomme uusia mahdollisuuksia, mutta samalla kuitenkin tehtävämme on yhä monimutkaisempi. Yksi tärkeimpiä tehtäviä on se, että jos me haluamme laajentaa sidosryhmäkirjoa, joka on mukana julkisissa hankinnoissa, eli jos me haluamme ajatella muutakin kuin pelkästään näitä sopimusosapuolia, meidän täytyy miettiä myöskin ulkoisia seikkoja. Ja kun mietitään ulkoisia seikkoja, esimerkiksi ympäristökysymykset, yhteiskunnalliset seikat, Mehän tiedämme, että on subjektiivinen elementti tulossa ajattelutapaamme. Eli kun puhutaan ympäristöseikoista, hyvin monessa tapauksessa on niin, että tiettyjä sosiaalisia tai taloudellisia kysymyksiä ei voi erottaa toisistaan. Mutta toisaalta me tiedämme, että meidän täytyy miettiä elinkaari kysymyksiä. Ja tämä on yksi mahdollinen huolenaihe. Ja toinen huolenaihe on se, että kun julkisia hankintoja keskitetään, silloin pienten tekijöiden on hyvin vaikea korostaa sosiaalisia etuja, koska ne ovat mahdollisesti hyvin pienessä roolissa tällaisessa suuressa hankkeessa. Ja meidän täytyy vielä miettiä muitakin sosiaalisia aspekteja, se johdu siitä, että me voisimme arvioida niitä kovin tehokkaasti, mutta se on kuitenkin tilanne on se, että eri tahot painottavat eri kysymyksiä, joten näihin täytyy suhtautua todella varovasti. Tämä saattaa nyt avata ovet syrjinnälle ja siihen saattaa liittyä huolenaiheita, jotka liittyvät koko menettelyn oikeudenmukaisuuteen. Eli saattaa jollekin vaikuttaa, että mikäli kyseessä ei ole paikallinen yritys, sen on vaikeampi osallistua näihin kilpailuihin. Ja sehän on ristiriidassa sen ajatuksen kanssa, joita on noudatettu sisämarkkinoilla. No, innovaatio on toinen pilari, ja siellä on kahdenlaisia haasteita – Ensinnäkin, jos haluamme innovaatiota, meidän täytyy ottaa riskejä. Julkiset ostajat eivät ole tottuneita tekemään, ottamaan riskejä, joten meillä täytyy olla järjestelmä, jossa nämä ostajat voivat ottaa ensin riskejä. Ja toiseksi meillä täytyy olla joustavia menettelyitä, jotta voimme miettiä uudenlaisia ratkaisuja. No, mutta jos pystyisimme toimimaan näin, meidän täytyy korostaa näitä menettelyiden etukäteisarvioita ja korostaa enemmän näitä jälkikäteisarviointeja tuloksista, ja sehän on sinänsä jo melkoinen uutuus. Kilpailu on tärkeää, jotta tavoitteisiin päästään. Kilpailu pitää nähdä välineenä, jolla päästään tavoitteisiin, eikä se sinänsä ole mikään tavoite. Meillä pitää olla taloudellista järkeä, maalaisjärkeä tässä kysymyksessä, mutta kilpailu julkisissa hankinnoissa on erittäin arkaluontoinen kysymys. Ja se johtuu siitä, että julkiset hankinnat ovat toistuvaa toimintaa. Eli jos me kiinnitämme huomiota vain lyhyen aikavälin kysymyksiin, se saattaa olla äärimmäisen vaarallista. Me haluamme pitää tarjonnan mahdollisimman vakaana ajan mittaan, joten meidän on varmistettava, että Nämä henkilöt ovat saatavilla huomenna, ylihuomenna ja sen jälkeenkin. Ja näiden toimittajien on voitava luottaa prosessiin, sen pitää olla oikeudenmukainen, sen pitää pohjautua selkeille kriteereille. Ja meidän on myöskin varmistettava, että kilpailu todella on olemassa siinä vaiheessa, kun näitä hankintoja myönnetään. Eli se on keskeinen osa, kun täytetään näitä lupauksia, joita silloin tarjouskilpailussa tehtiin. Eli jotta olisi riittävästi kilpailua, meidän täytyy kiinnittää huomiota kaikkiin näihin ulottuvuuksiin samanaikaisesti. Eli jos nyt vielä, no en nyt puhu mistään päätelmistä kymmenen minuutin puheenvuoron päätteeksi, mutta ainakin meillä on nyt neljä lähtökohtaa jatkokeskustelulle. Mehän kaikki tiedämme, että julkisissa hankinnoissa voisi olla hyvin joustava sääntelyjärjestelmä. Perinteinen järjestelmä on tässä mielessä syrjivämpi. Me haluamme yhdistää politiikan ja jokapäiväisen työn välistä yhteyttä. Mitä enemmän on vaihtoehtoja julkisilla ostajilla, sitä enemmän ohjausta tarvitaan, jotta nämä korkean tason standardit voidaan sitten toteuttaa jokapäiväisessä työssä. Ja kolmanneksi, julkisista hankinnoista on tulossa yhä monimutkaisempia, uraprofiileita on muutettava ja meidän on annettava kannustimia, jotta nämä henkilöt, jotka osallistuvat kilpailuihin, ottaisivat enemmän riskejä. Ja sitten kun me keskustelemme kymmenen vuoden kuluttua näistä asioista, meidän täytyy mitata tämän uuden direktiivin tehokkuutta. Meidän pitää siis ponnistella enemmän, jotta voimme mitata näitä saavutettuja tuloksia. Kiitoksia. Well, thank you very much indeed. Kiitoksia. Melkein pidit kiinni aikataulusta, mutta tämä oli kuitenkin selkeä esitys ja kiitoksia. Ja puhuit jo asioista, joihin muut voivat sitten hetken kuluttua tarttua. Sinä puhuit kestävyydestä ja Janet Meisner Pritchard on nyt paikalla. Hän on metsäohjelman vetäjä Client Earth-järjestöstä Britanniasta. Ja hänellä on erityisosaamista kestävien julkien, julkisten hankintojen saralta, joten tervetuloa tänne. Ja nyt voit kertoa, mitä mieltä olet tästä ehdotetusta uudistuksesta, joten saat 10 minuutin puheenvuoron, ole hyvä. Very much. Kiitos. Client Earth on ympäristöalan kansalaisjärjestö, joka koostuu oikeusoppineista lakimiehistä. Alkuun ajattelin, että olisi hyvä muistuttaa mieliin päätavoitteet, jotka myös parlamentin mietinnössä ovat mukana, jotka ovat tärkeitä minun näkökulmastani. Kestävyys, selkeys, yksinkertaistaminen ja arvo. Minun havaintoni on sellainen, että monet keskusteluissa – jotka nimenomaan haluavat kestävyyttä parantaa. Ja tästä syystä Client Earth on mukana keskustelussa. Usein näkevät eri tavoitteet ikään kuin vastakkaisina, tai ainakin niiden välillä on hieman jännitteitä. Omassa puheenvuorossani haluan osoittaa, että on aivan oleellisen tärkeää ja aivan mahdollista, että nämä tavoitteet kulkisivat rinnakkain. Ja on oleellista, että näin olisikin. Kestävyys, selkeys, yksinkertaisuus ovat aivan keskeisiä julkisissa hankinnoissa. Omassa työssäni, kun analysoin direktiivejä, pyrin nimenomaan selkeyteen ja yksinkertaistamiseen niin, että lait voisivat käytännössä toimia hyvin. Syy sille, että olen mukana tässä, on nimenomaan se, että haluan pyrkiä kestävyyteen. Ja on aivan selvää, että kestävämmät julkiset hankinnat tuottavat lisäarvoa. Niin kuin monet tietävät, Client Earth pohtii komission direktiiviehdotusta ja pohtii myös omia ehdotuksiaan sen suhteen. Tarkoitus olisi löytää ne perusperiaatteet, joihin pyritään ja joita noudatetaan, niin että arvioitaisiin uudistusta näitä periaatteita vastaan ja aina pidettäisiin mielessä yksinkertaistaminen ja selkeys. Vältettäisiin hiusten halkomista, jos nyt sellaista sanaa voidaan käyttää. käyttää. Eli poikkeuksia, kiertoa ja niin edelleen. Aina pyrittäisiin lisäselkeyteen. Totta kai eh, selkeyden sijaan usein käykin niin, että joudutaan hiusten halkomiseen ja monimutkaisuuteen. Ensinnäkin EUn säännöissä pitäisi olla kyse siitä, miten ostetaan eikä mitä ostetaan. Tämä on sellainen peri, aatte, joka pitää muistaa, koska hankinnoissa on kyse viranomaisista, jotka ostavat haluamiansa tuotteita ja tavaroita. Ensin pitää määritellä, mitä halutaan ostaa ja miten ostetaan. Toinen tärkeä periaate erityisesti kestävyyden näkökulmasta on se, että horisontaaliset tavoitteet olisivat yhtä tärkeitä kuin funktionaaliset tavoitteet. Oikeastaan tällä lisättäisiin ostovoimaa julkisissa hankinnoissa. Jos hankintaviranomainen esimerkiksi aikoo ostaa kierrätettyä uusiopaperia eikä tavallista paperia, näin ostetaan myös resurssien tehokkuutta saman hankinnan kautta. Eli tavallaan tässä ostetaan kaksi asiaa yhden sijaan. Meillä on esimerkkejä esimerkiksi tapauksista, jotka ovat tulleet tuomioistuimen käsittelyyn, on korostettu horisontaalisia tavoitteita näissä julkisissa hankinnoissa ja on hyvin laajasti tulkittu sitä, mitä nämä horisontaaliset tavoitteet voivat sisältää. Sitten tärkeä periaate on arvoa, lisäarvoa rahalle. On aivan selvää, että tarvitaan kestävämpiä julkisia hankintoja – horisontaalista lähestymistapaa. Tätä kautta saadaan lisää arvoa ja se on tehokasta julkista varainkäyttöä. Samaan aikaan EUn sopimukset vaativat integraatioperiaatteen mukaisesti sitä, että asioita edistetään esimerkiksi eh, kulutusta kestävällä tavalla, tuotantoa kestävällä tavalla – ja julkiset hankinnat voidaan nähdä hyvin tärkeänä välineenä kestävän kehityksen edistämisessä. Neljäs tärkeä periaate on yhteys sääntöihin, jotka koskevat itse säänneltävää asiaa. Usein tästä voi valita epäselvyyttä, ollaanko puolesta vai vastaan sen suhteen, että kestävyyttä tuodaan lisää julkisiin hankintoihin. Tämä käsite on määriteltävä selkeästi ja sitä on tulkittava oikein kun sanotaan, että horisontaaliset tavoitteet halutaan sisällyttää julkisiin hankintoihin, niin syntyy aivan ymmärrettävä huoli siitä, että tulvaportit avautuvat oikeastaan mille tahansa. Ja säännellään hankintojen kautta muitakin asioita. Yhteys varsinaisiin sääntöihin on tapa tasapainottaa, luoda jonkinlainen vastapaino näille hankintasäännöille. EUn tuomioistuin on ollut aivan selkeä ja johdonmukainen, äh, kun määritellessään näitä tärkeitä sääntöjä. Ja niin ikään on hyvin laajasti tulkittu sitä, minkä on katsottu olevan yhteys varsinaiseen säänneltävään kysymykseen. Sitten avoimuus ja tasa-arvoinen suojelu. Nämä periaatteet ovat sellaisia, joilla pyritään suojaamaan tarjouskilpailun osallistujia. Tarkoitus on turvata tasa-arvoinen kohtelu. Niin ikään halutaan avoimuutta, tasa-arvoisuutta kilpailun osallistujien kesken ja taataan tasa-arvoinen kohtelu, yhtäläiset mahdollisuudet myös rajojen ylitse. Jos tavoitteena on yksinkertaistaminen ja selkeys, niin että voisimme päästä parempaan kestävyyteen, niin pitäisi pyrkiä välttämään sääntöjen monimutkaistamista liikaa. Näin käy, jos ei kunnioiteta äh, perusperiaatteita, tasapainoa, luottamusta, kunnioitusta, ei huomioida horisontaalisia tavoitteita, vaan pelkästään funktionaaliset tavoitteet – Joskus käy myös niin, että hyvin laajasti tulkitaan näitä asiaa sääteleviä sääntöjä. Luotetaan myös avoimuus ja yhtäläinen kohteluperiaatteeseen liiaksi, vaikkakin ne ovat kuinka ostetaan säännönkeskeisiä elementtejä. Jos sitten ajatellaan tiettyjä täsmällisiä määräyksiä tässä ehdotuksessa ja näitä periaatteita. Esimerkiksi artikla 40 ja tekniset eritelmät. Ehdotetussa tarkistuksessa tämä artikla lähtee siitä, että tekniset eritelmät voivat sisältää myös horisontaaliset tavoitteet. Tässä ehdotuksessa niin ikään todetaan, että ollaan myös näihin teknisiin yritelmiin voidaan sisältää myös muita elinkaareen liittyviä vaiheita. Mutta artiklassa kyllä mennään hyvin yksityiskohtaisesti sellaiseen vaiheeseen, että määritellään oikeastaan näitä funktionaalisia tavoitteita ja unohdetaan horisontaaliset tavoitteet. Tässä artikla 40 ja siinähän on epäjohdonmukaisuutta. Se, se ei ole oikeudellisesti selkeä. Saman tapaan 41 käsittelee teknisiä eritelmiä ja siinä on selkeä yhteys varsinaiseen säänneltävään aihealueeseen. Sitten tämä kohta jatkuu ja todetaan, että sosiaalisen kestävyyden aspektitkin voisivat olla tällaisia hankinnan myöntämiskriteerejä, eikä pelkästään teknisiä erittelyitä. Tämä aiheuttaa epäselvyyttä sen suhteen, mitä viranomainen tekee ja mitä se voi tehdä, mikä on sallittua. Miten voitaisiin päästä selkeän yksityis, yksinkertaiseen ohjeistukseen näiden teknisten eritelmien ja hankintasopimuksen toteuttamisen ehtojen suhteen? Pitäisi löytää yhteys tähän säänneltävän asiaan, säännöstöön ja toisaalta taas tuomioistuimen toimintaan. Kun ajatellaan kriteereitä, onko kyse horisontaaliset ja vai funktionaaliset tavoitteet, onko kyse sosiaalisesta vai ympäristön kannalta kestävästä toiminnasta. Tekniset eritelmät ja kriteerit liittyvät päätöksentekoprosessin funktioihin. Tässä oikeastaan on kaksi erilaista välinettä, jotka mahdollistavat viranomaisen äh, toiminnan niin, että hän, voi määritellä, mitä ostetaan, niin että saadaan arvoltaan paras päätös aikaiseksi. Tekniset eritelmät ovat viranomaiselle esitettävä ehdoton vaatimus. Jos näitä teknisiä eritelmiä ei voi täyttää, niin sitten ei voi osallistua tarjouskilpailuun. Jos hankintaviranomainen haluaisi vaikkapa todeta, että se ostaa sähköä vain uusiutuvista energialähteistä, niin näin voitaisiin toimia. Voitaisiin päättää, että on niin tärkeää korostaa tätä ilmastonmuutosaspektia, että ostetaan vain uusiutuvista lähteistä saatua sähköä. Sitten taas kriteeri mahdollistaa sen, että voidaan tasapainottaa eri näkökulmia. Totta kai, niin kuin yksilötkin tekevät valintoja jatkuvasti joka päivä, ja tämä määrittelee osaltaan hintoja. Tässä tapauksessa voitaisiin myöntää lisäpisteitä, jos sähkö saataisiin uusiutuvista lähteistä, mutta se olisi ehdoton vaatimus. Yhteenvedonomaisesti, kun olemme tutkineet ehdotusta, niin jokaisen yksityiskohdan suhteen täytyy esittää se kysymys, täyttääkö tämä peri, perusperiaatteiden vaatimuksen. Ja täytyy tutkia sitä suhdetta, joka on tämän perusperiaatteen ja toisaalta yksityiskohtaisten sääntöjen välillä. Jos ehdot eivät täyty, niin sitten täytyy esittää se kysymys, kuuluuko tämä säännös ehdotukseen ollenkaan. Kiitos. Kiitoksia. Annoin nyt hiukan lisää aikaa, kun olitte niin selkeä puheenvuorossanne. Mutta kuitenkin pyytäisin muita muistamaan, että välttämättä ole kaikkien kohdalla näin kärsivällinen. No niin, mutta kiitoksia. Kumpikin esitys on liittynyt samaan aiheeseen ja ne täydentävät toisiaan, joten seuraavaksi Veronika Nilsson, joka on julkisista hankinnoista vastaava sihteeri Euroopan ammattiyhdistysliitosta, ja hän puhuu näistä sosiaalisista kriteereistä julkisissa hankinnoissa. Hänellä on myöskin paljon kokemusta ammattiyhdistystoiminnasta joten 10, vuo- 10 minuutin puheenvuoro on nyt teillä, olkaa hyvä. Um, first I should mention that e Kiitos puheenjohtaja. Te olet varmaankin huomaatte, että meillä on asen oma kantamme jo tähän eh, sovittu ja minä huomasin, että meidän paperimme on osa näistä papereista, jotka täällä on jaettu, koska nyt eh, me puhumme näistä integroidusta sosiaalikriteereistä. Kuinka sitten tällaiset sosiaaliset kriteerit määritellään ja kuinka ne pannaan käytännössä toimeen? Ja tämä on hyvin tärkeä asia, koska tätä eh, on niin vaikea säädellä koska jos se puhutaan sosiaalisista kriteereistä, niin se jää helposti tällaiseksi toivomuslistaksi. Mutta kuitenkin on tarkoitus, että paikallisia työehtosopimuksia ja työlakeja noudatetaan näissä säädöksissä. Se on aivan peruskysymys meidän kannalta, koska yritykset, niitähän sito, sitovat laki. Kuitenkin näitä työlakeja usein rikotaan, se johtuu erilaisista syistä. Komission ehdotuksessa mahdollisuus siihen, että sosiaaliset ja ympäristölliset seikat otetaan huomioon, niin se on tällainen vapaaehtoinen sitoumus, jota tässä esitetään. Tämä ei meidän mielestämme ole hyvä, vaan me haluamme, että tähän tulevat sitovat vaatimukset. Tasaveroinen kohtelu työpaikalla on perustavanlaatuinen oikeus. EU-instituutioiden pitäisi varmistaa se, että julkisten hankintojen kehyksessä otetaan huomioon kaikki ne säännöt, jotka koskevat työtä, missä tahansa sitä tehdään. Tämä pitää myöskin sopia yhteen ilon yleissopimusten ja EU-lainsäädännön kanssa. Tässä ilon yleissopimus vuodelta 1994 todetaan, että e, työntekijöiden tilanne ei saa olla huonompi kuin miten se, mitä se olisi muiden työmarkkinasopimusten mukaan. Julkisissa hankinnoissa pitäisi olla vaatimus, jonka mukaan täytyy koko ajan ottaa työllisyys- ja työmarkkinalakisäädökset huomioon. Työnteko-olosuhteita ei voi niitä täytyy myös valvoa alihankintaketjussa. On hyvin pitkiä alihankintaketjuja, ne ovat hyvin pitkiä ja monimutkaisia ja ne saattavat johtaa siihen, että viranomaisen on hyvin vaikeaa saada selvää, ketkä ovat todelliset sopimusosapuolet. Ja sitten vastuulakien rikkomisesta ja työehtosopimusten rikkomuksista on hyvin vaikea määritellä. Siksi viranomaisten pitäisi tarjoajilta vaatia, että vaatia näitä selvityksiä alihankintaketjuista. Tässä pitäisi myöskin olla näitä vastuita sillä tavalla, että koko alihankinta ketju on vastuulle, mitä tulee sosiaaliseen suojeluun, perusoikeuksiin, palkkaoikeuksiin ja koulutukseen. Kuinka sitten nämä kriteerit määritellään, kenen, minkä perusteella hankinnat saadaan? On ristiriitaista ajatella, että halvin aina vastaisi sosiaalisten kriteereiden täyttymistä. Talouden kriisissä ja kun julkisia talouksia leikataan, ne on niin, että yhä useammat eh, kiinnittävät eniten huomiota hintaan. Ja silloin unohdetaan sosiaaliset ja ympäristölliset eh, arvot jos mennään aina halvemman tarjouksen perässä, se vahingoittaa työpaikkoja ja, ja myöskin palveluita. Tanskassa tätä tutkittiin, että kuinka paljon säästetään, kun palvelut ulkoistetaan hoitoalalla. Ensin, niin, ensin onnistuttiin laskemaan kustannuksia 15-20 prosenttia, mutta sitten AY-liike huomasi, että että tässä oli eroa, koska uudet eh, firmat käyttivät vähemmän koulutettua työvoimaa. Siellä oli myöskin eh, eh, osa-aikaisia työntekijöitä ja ylityajasta ei maksettu. Mutta yleisesti meillä on sosiaalilausekkeiden osalta hyvää kokemusta Tanskasta ja, ja on myös menty vähän pitemmälle. Meillä on esimerkkejä Kööpenhaminan kaupungin alueelta, jotka liittyvät eh, koulutukseen ja näin. No, tässä on eh, kollega Tanskassa, joka tietää, joka kertoo myöhemmin sitten enemmän näistä käytännöistä Tanskassa. Sitten esimerkkejä Saksasta. Siellä on eh, myöskin myöskin havaittu, että halpa hinta johti huonoihin palkkoihin ja väliaikaiseen työ, halvempiin työpalkkioihin ja lyhytaikaisiin työsuhteisiin. Tällaiset kriteerit siis tämän on määritelty täällä paperissa. Ja sitten kun, kun katsotaan tätä seuraavaa kriteeriä, jota komissio esittää, niin täällä mainitaan sellaiset kriteerit, joissa otetaan huomioon toimivuus ja ympäristöasiat ja, ja tällaiset asiat. Täällä ei kuitenkaan sitten sosiaalipuolen kriteerejä oteta huomioon, mutta siinäkin pitäisi sellaiset huomioida. Esimerkiksi paikallisviranomaiset alueella, jossa on paljon työttömyyttä, voivat ajatella, että tässä pitäisi pitkäaikaistyöttömiä ottaa – Eh, ottaa huomioon. Pitkäaikainen työttömyys ja, ja erilaiset pätevyydet voisivat myös olla kriteerinä mukana tässä. Sitten elinkaariajattelu, se voisi olla myöskin yksi askel kauemmaksi pelkästä taloudellisesta lähestymiskannasta. Ulkoiset ympäristö kustannukset voidaan ottaa huomioon, mikäli niitä valvotaan ja, ja ne todennetaan. Meidän täytyy miettiä myöskin ihmisiä, joilla ei ole tarpeellisia pätevyyksiä, ja siinäkin syntyy ulkoisia kustannuksia, jotka on otettava huomioon. Sitten jos on epänormaalin alhaisia hintoja, niitäkin voitaisiin tarkastella, ettei sosiaalista dumppausta esiinny. Jos tuntuu, että jonkun tarjouksen hinta on häkellyttävän alhainen, niin silloin tarjoajan pitää todistaa, että työpaikalla noudatetaan sääntöjä. Kuitenkin tämä määritelmä direktiivissä ei ole tarpeeksi tiukka. Sitten sopimuksen voimassaoloaikana, jos työoloja äh, rikotaan, niin silloin sopimus täytyy irtisanoa. Komission ehdotus ähm, antaa mahdollisuuden sertifiointiin, ympäristö erilaisiin merkintöihin. No, tällaiset merkinnät saattavat tuoda hyödyllistä tietoa sopimusosapuolille, mutta kuitenkin nämä nämä merkinnät eivät ole riittäviä kertomaan siitä, missä oloissa työtä tehdään ja miten ympäristövaatimukset täyttyvät. Täytyisi noudattaa standardeja, joita voidaan määritellä, kuten laatustandardit. Joskus niillä on hyvä vaikutus palkkoihin, työtaakkaan ja työskentelyolosuhteisiin, varsinkin jos ne ovat työehtosopimuksissa mukana. Kuten tiedätte, direktiivissä on sosiaalipalveluille erityinen järjestelmä. Se on mielestämme hyvä. Kuitenkin täytyy muistaa, että kansalliset työehtosopimukset ja työlait, niitä täytyy soveltaa myös sosiaalipalveluihin. Niin, minä ehkä ehdin ennen määräaikaani valmiiksi, koska tässä nyt lopuksi haluaisin muistuttaa 2010 Mm, julkaistua paperia komissiolta. Se oli tällainen opas, jossa kerrottiin siitä, kuinka sosiaaliset kriteerit määritellään. Siellä oli monenlaisia eri kategorioita, joten säällistä, joilla kunnollista työtä edistetään ja sosiaalista osallisuutta. Ja erilaisia organisaatioita on käsitelty ja monenlaisia muita Joten tällaiset asiat kymmenessä minuutissa. Kiitoksia. Puhuit tarkalleen 10 minuuttia, eli onnittelut. Mutta tässä oli hyvin paljon mielenkiintoisia kohtia puheenvuorossasi. Ja kiitoksia, ja tästä varmaan tulee sitten kysymyksiä kohta. Sitten lopuksi vielä asiantuntija Tanskasta. Tanskahan on nyt EUn puheenjohtajavaltio ja Tanska on vahvasti sitoutunut julkisten hankintojen direktiivin ja tiedän, että myöskin puheenjohtajavaltion edustajan paikalla. Jakob Scharfilla on hyvin paljon kokemusta julkisista hankinnoista. Hän on nyt Tanskan kauppakamarilla töissä. Aikaisemmin hän oli julkisten hankintojen portaalin johtaja Tanskassa – Tämä on yksi esimerkki hyvästä käytännöstä. Ja komissio kovasti toivoisi, että jäsenvaltiot noudattaisivat tätä esimerkkiä. Tällä tavalla voidaan parantaa julkisten hankintojen laatua ja sääntöjen noudattamista. Eli hän kertoo meille sitten yritysten näkökulmasta näiden uusien kriteerien osalta. Eli 10 minuuttia, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia puheenjohtaja, parlamentin jäsenet. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta tulla tänne tänään kertomaan kokemuksistamme ja näkemyksistämme julkisista hankinnoista. Minulla on hiukan erilainen näkökulma kuin ruotsalaisella kollegallani, mutta pari huomiota meidän lähtökohtamme ensinnäkin. Itse tulen bisnesjärjestöstä. Me edustamme 17 000 tanskalaista yritystä – ja myöskin Tanskan julkinen sektori on mukana päivittäin julkisissa hankinnoissa. Eli tämä on keskusteluiden ytimessä Tanskassa, eli voitaisinko julkisia hankintoja parantaa. Aluksi toteaisin, ja varmaan kaikki olemme tästä samaa mieltä, eli PK-yritykset jäsenvaltioissamme ovat kasvun ydin ja moottori Euroopassa. Se nyt ei ole mikään asia, josta voitaisiin olla eri mieltä. Ja julkisissa hankinnoissa pitää myöskin muistaa, että pk-yritykset ovat erittäin haavoittuvaisia monimutkaisille säännöille ja korkeille kustannuksille. Ja perjantaina saimme tuloksia tutkimuksesta, jossa todettiin, että tanskalainen yritys käytti 31 000 euroa näihin kilpailuihin osallistumiseen. Ja jos katsotaan näitä, tämä on 4,6 miljardia Tanskan kruunua. Eli summan aivan liian suuri. No ensinnäkin tämä johtuu siitä, että meillä on monimutkaiset säännöt. Eli kun keskustellaan vihreistä ja sosiaalisista hankinnoista ja muun tyyppisistä hankinnoista, niin on erittäin tärkeää todeta, että meillä jo nyt on hyvin monimutkaiset säännöt ja meillä on paljon taakkoja, erityisesti pk-yritysten hartioilla. Ja jos nyt luodaan, halutaan luoda uusia työpaikkoja, niin tämä ei ole oikea tapa edetä. Ottamalla käyttöön uusia ehdotuksia, siis tämähän on satasivuinen plus liitteet tämä ehdotus. Ja kun ajatellaan joitain jäseniämme, jotka välttämättä eivät ole juristeja tai heillä ei ole mitään oikeudellista osastoa, joka voisi hoitaa tällaiset tarjouskilpailuun osallistumiset. Jos nyt katsotaan tällä hetkellä lainsäädäntöä, niin vihreille hankinnoille on olemassa puitteet, ja se toimii. Kohta puhun siitä lisää, ja sama koskee myöskin sosiaalisia hankintoja. Mutta kun kyse on innovaatiosta, niin me katsomme, että tämänhetkiset puitteet ja myöskin edessämme oleva komission ehdotus kaikilla kunnioituksella on katastrofi. No sitten kun puhutaan vihreistä hankinnoista, no kaikki varmaan tietävät, että Tanska on yksi maista, joka on ollut hyvin aktiivinen vihreiden hankintojen saralla. Sehän on integroitu osa tanskalaista hankintakulttuuria. Ja Tietysti voidaan vielä mennä paljon pidemmällekin. Ja miten sitten on päästy tähän pisteeseen? No ensinnäkin me olemme katsoneet, mikä on mahdollista toteuttaa. Me katsomme näitä eri mahdollisuuksia alue- ja paikallistasolla. Ja tämä ei ole mikään jäykkä prosessi, vaan tämä on kehittynyt alhaalta ylöspäin eikä ylhäältä alaspäin. Ja tämä pitää paikkansa maissa, joissa vihreät hankinnat ovat kehittyneet pisimmälle. Ja me olemme kehittyneet kumppanuuksiin. Meillä on kansallinen kumppanuus vihreiden hankintojen osalta. Meillä on kaikki sidosryhmät mukana, hallitus, bisnesjärjestöt, hankintaviranomaiset, kansalaisjärjestöt. Ja me katsomme, millä tavalla voitaisiin edistää vihreitä hankintoja. Ja valtaosan ajasta me kehitämme käytännön välineitä ja ohjeita. Me puhumme hankintaviranomaisten kanssa. Ja jos katsotte nyt tätä kuviota, niin viime vuonna tämä järjestö, joka käsittelee vihreitä hankintoja, me kysyimme viranomaisilta, mitkä ovat esteenä, millä tavalla ostaisitte enemmän vihreää. Ja jos katsotte näitä, niin paremmat suuntaviivat, enemmän huomiota hallinnolta, enemmän tuotteiden tunnettavuutta. Eli tässä ei nyt vaadita mitään uutta lainsäädäntöä, että pitäisi ottaa käyttöön vihreiden hankintojen järjestelmiä tai jotain sellaista. Ei tässä ole mitään sellaista. Itse tulen maasta, joka on jo aika pitkällä näissä kysymyksissä, ja tämä on toiminut meillä ja muissakin maissa. Jäsenvaltioilla on paljon työtä, samoin komissiolla, kun kehitellään näitä TCO-malleja. Ja hienoa tässä on se, että tässä on yhdistetty taloudellisuus, kestävyys ja innovaatio. Ja nyt tarvitaan uusia malleja, jotta tässä voidaan edetä vieläkin pidemmälle. Sitten sosiaaliset hankinnat. No, monet varmaan ajattelevat, että no, ne ovat hiukan niin kuin vihreät hankinnat. Mutta sosiaaliset hankinnat ovat hyvin erityyppisiä. Monissa tapauksissa kyse on työttömistä, ihmisiä, joilla on erityistarpeita, esimerkiksi vammaisilla, ja heitä pyydetään tekemään työtä jäsentemme kanssa. Nyt puhumme siis ihmisistä, joilla on erityistarpeita. Ja Tanskassa tässä on toimittu niin, ja siis me olemme edistäneet tätä, ainakin jossain määrin. Eli nämä sosiaaliset kumppanuudet, ja me olemme käyttäneet näitä sosiaalilausekkeita, sopimuslausekkeita. Me emme nyt välttämättä ajattele, että se on täydellinen ratkaisu, mutta tätä on kokeiltu, tämän kanssa on tehty työtä, ja lähestymistapa on ollut alhaasta ylös. Olemme kehittäneet välineitä, niin kuin siinä on kuva kampanjasta vuodelta 2001 tuossa vieressä. Ja tämä toimii silloin, kun puhutaan viranomaisten kanssa ja yritysten kanssa sanottu, että meillä on mahdollisuuksia ottaa mukaan työttömiä ja niin edelleen näiden hankintojen kautta. Kuitenkin sanoisin, että ei nyt pidä huiputtaa itseään. Kun tämä aloitettiin Tanskassa, niin ajattelimme, että no, tämä voidaan edistää vaikka kuinka pitkälle voimme saada tuhansia ihmisiä mukaan tässä pienessäkin maassa Tanskassa. Näin ei kuitenkaan käynyt. On niin paljon käytännön tason esteitä, ettei ole mahdollista tai kannattavaa monista eri syistä käyttää näitä sosiaalilausekkeita. Enkä sano niin, että tulen bisnesjärjestöstä, vaan tämä on kova fakta. Me haluamme todeta, että käyttäkää sosiaalilausekkeita silloin, kun siinä on järkeä. Mutta vielä enemmän järkeä on siinä, että otetaan tai rakennetaan kumppanuuksia viranomaisten välillä, jotka käsittelevät ihmisiä, joilla on erityistarpeita, ja toisaalta on sitten yksityisyrityksiä. Ja viime vuonna yhdessä supermarketissa otettiin sata ihmistä, joilla oli erityistarpeita. Nyt ei puhuta julkista hankinnoista, vaan nyt puhutaan yksityisestä työnantajasta, joka ihan itse halusi tehdä jotain hyvää yrityksen ja yhteiskunnan hyväksi. Ja nyt ei puhuta mistään sääntelystä Euroopan tasolla. Sitten innovaatio. On liian paljon perinteisiä tarjouskilpailuita, joissa keskitytään alhaisimpaan hintaan. Ja tällöin innovaatio tukahtuu jäykkien menettelyiden viidakkoon. Ja meidän mielestämme on nyt aika ottaa käyttöön uudempi, joustavampi hankintamenettely pitää avata keskustelu kilpailulle ja neuvotteluille. Ja sitten pitää olla avoimia innovaatiokumppanuuksia, mutta sitä ei pidä rajoittaa esimerkiksi artikla 45 niin kuin tällä hetkellä on ehdotettu. Julkisia varoja on käytetty valtavasti väärin. Kaikki viranomaiset eivät saa mitä he haluavat, koska meillä on hyvin jäykät menettelyt. Ja minua pyydettiin puhumaan myöskin tanskalaisesta kevyemmästä hankintamenettelystä. Nyt ei puhuta mistään klassisista direktiiveistä. Jos nyt katsot tätä kuviota, niin siinä on tämä sininen laatikko, jossa ovat nämä perinteiset direktiivit, mutta sitten EUn kynnysarvojen alapuolella, ja kun ajatellaan näitä liitteen 2B-palveluita, sosiaalipalveluita, niin vuonna 2007 otettiin käyttöön kevyt hankintamenettely. Ja tietääkseni valtaosassa jäsenvaltioita muutama poikkeus lukun, on kansallista lainsäädäntöä, joka on ehkä hiukan samantyyppistä. Tässä kevyessä hankintamenettelylaissa on todettu, että jos ostaa jotain, joka on yli 65 000 euroa, niin silloin se täytyy ilmoittaa, jos on viisi erityistä tietoa. Ei mitään sopimusmenettelyitä, vaan täytyy noudattaa sopimusta totta kai, mutta – emme kuitenkaan sano viranomaisille, että teidän on pakko käyttää avoita menettelyä, te ette voi neuvotella tai keskustella. Te voitte tehdä hyvin paljon tässä kevyessä menettelyssä. Sitten yksi esimerkki, millä tavalla tämä toimii käytännössä. Tässä on kumppanussopimus, joka on tehty vanhan kodin kanssa Sudjursin kunnassa Tanskan länsiosissa. Ja kunta kävi neuvotteluita ja keskusteluita tarjousmenettelyssä. Ja tämähän on poliittisesti aika arkaluontoinen alue. Tästä on keskusteltu poliittisesti paljon, mutta kuitenkin sanottiin, että meillä on strategisia tavoitteita ja perusvaatimuksia, mutta me asetamme tälle haasteen. Eli kilpailun osallistuvia pyydettiin miettimään, millä tavalla voisi innovoida. Ja siksi kilpailu oli paljon edistyneempää ja käsittelimme aiheita, joista juuri on puhuttu. Ja markkinoilla todettiin, että tämä on innovatiivinen hankintamenettely ja ehdottaisin, että mietitte tätä tulevaisuudessa. Kiitos. Thank you very much indeed to our four. Kiitoksia neljälle asiantuntijalle, jotka ovat tosiaan asiantuntijoita tällä alalla ja tässä on nyt paljon ajattelun aihetta. Eli sitten avaamme puheenvuorot esittelijä, varjoesittelijä. En tiedä, Tarabella aloittaa keskustelun. Täällä on myöskin varjoesittelijöitä. Eli katsotaan nyt, kuka osuu silmääni ja kuka haluaa kattaa puheenvuoron. Ehkä kollegani voisivat puhua vain noin minuutin per henkilö, jotta ehdimme kuulla vielä asiantuntijoita. Eli täällä on Koferraati, Vaila. Kuka vielä haluaa puheenvuoron? Ryyle, Schaldemose. Onko muita vielä? Ja Schwab. Selvä. Eli jokainen saa minuutin suurin piirtein, koska jos meillä on vielä toinen kierros, niin sitten saatte ehkä uudelleen puheenvuoron. Mutta koferaatio, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Ho sentito... Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä on nyt viitattu kustannuksiin tarjouskilpailuissa ja samalla on mietitty näitä sitovia sosiaalilausekkeita tarjouskilpailuiden yhteydessä. Olen täysin samaa mieltä siitä, että pitää olla tällainen yhteys näihin sosiaalisiin kriteereihin. Meidän täytyy olla hyvin valppaina, koska maiden välillä nämä menettelyt ovat hyvin erityyppisiä. Mutta meillä on sosiaalisia kriteereitä tarjouskilpailussa, eikä enää voida keskittyä pelkästään näihin alhaisimpiin hintoihin. Alhaiset kustannukset liittyvät siihen, että sosiaalia kriteerejä ei ole täysimittaisesti tai ollenkaan noudatettu. Katson siis, että olisi erittäin tärkeää, tästä varmaan puhutaan kohta, että säännöissä olisi erityiskohtia, jotka liittyvät korruption vastaisiin toimiin. Julkisissa hankinnoissa ne houkuttavat hyvin paljon rikollista toimintaa. Eli korruption vastainen toiminta ei ole mikään erillinen osio, vaan sen pitää olla mukana näissä säännöissä, joita sovelletaan. Um, um, Kiitoksia. No Engel saa seuraavan puheenvuoron, koska hän aikaisemmin ilma, ilmoisi haluavansa puhua. Eli Engel, joka on sitten EPPn varjoesittelijä, saa seuraavan puheenvuoron. Thank you, Mr. Chairman, and, um, <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Voisin keskittyä aiheeseen, joka varsinaisesti ei ole esityslistalla, mutta ehkä argumentti on vahvempi, kun se ei ole virallisesti mukana listalla. Eilen oli testiajo ja tämä auto oli vetyauto. Auton valmistaja en tietenkään mainitse, koska sehän olisi siis laiton maininta. Pointti tässä on kuitenkin se, että autossa on tanskalaiset kilvet, ja nyt sitä käytetään Belgiassa aivan yksinkertaista syystä. Tällaisen auton mahdollisuus, mahdollisuus käyttää tällaista autoa teknisesti, sitä yhdeksän päivää on tutkittu Tanskassa ja sitten se on annettu ajoon. Belgiassa tämä kaikki olisi kestänyt kuusi kuukautta. Kaikella kunnioituksella belgialaisia kohtaan, uskommeko me todella, että jos jonkun katsotaan toimivan Tanskan teillä, Tanskan viranomaiset ovat sen hyväksyneet, niin olisi niin suuri riski belgialaisille? jos tämä nyt sitten vain hyväksyttäisiin. No sitten varsinaiseen kysymykseen keskinäisestä tunnustamisesta unionissa monenmoisissa asioissa. Kun puhutaan ympäristökriteereistä, mahdollisista sosiaalisista ehdoista ja vaikkapa toisesta seikasta, josta on puhuttu sidosryhmien kanssa, nimittäin fair trade, reilun kaupan merkit. Sen sijaan, että keksitään uusia sääntöjä Euroopan tasolla, joita on hyvin vaikea noudattaa, niitä on vaikea ymmärtää ja niitä ei vielä ole edes olemassa. Ja näin ollen tarvitaan paljon pohdintaa ja ponnistelua, jotta ne saadaan aikaiseksi, niin eikö olisi yksinkertaisempaa ja helpompaa? Että toteaisimme, että jos olemme vakavissamme sisämarkkinoiden kanssa 60 vuoden integraatiouran kanssa, niin pitäisi voida sanoa kaikilla näillä aloilla – että jos tuote, palvelu kunnioittaa niitä kriteerejä, joita noudatetaan yhdessä jäsenvaltiossa, niin sitten kriteerit, ehdot, joita toisessa jäsenvaltiossa viranomaiset määrittelevät, katsottaisiin, e, että siis ehdot täyttyvät, kun yhdessä maassa näin on todettu. Pohdin vakavasti sitä, eikö tämä tekisi meidän ja kaikkien muidenkin asianosaisten elämää paljon helpommaksi. No, puhumme tästä myöhemmin, sinähän olet näistä ajoneuvotyyppi asioista esittelijä. Ja huomenna puhutaan myöskin standardeista, joka on myöskin tärkeä kysymys meille. Seuraavaksi Vailea. Ja, Herr Vorsitzender, ich komme Hyvä puheenjohtajan. Edelleen tähän julkiset hankinnat, niin aivan lyhyt kommentti Jakob Schaafille. Te, teillä oli vähän ristiriita tässä, kun sanoitte, että sosiaalisia kriteerejä tarvitaan. Tässä kuitenkin kuulimme hyviä esimerkkejä siitä, että se on järkevää ja mahdollista ja myöskin poliittisesti voi olla haluttua siinä, missä järkevää te sanoitte, eli järkevissä määrin. Minunkin mielestäni se on tärkeää. Ja kuitenkin minun mielestäni olette tehneet liian vähän ja nyt aika on kypsä sille, että sosiaaliset kriteerit täytyy ottaa paremmin huomioon. Monika Nilssonille kysymys. Meillä on osavaltioita Saksassa, mm, joilla on julkisten hankintojen lainsäädäntöä, ja niissä on esimerkiksi sellaista, että työehtosopimuksista täytyy pitää kiinni. Ja näin, että tarjoaja voi, voi käyttää vain 20 prosenttia vuokratyövoimaa muussa tapauksessa. Ei, ei tätä sopimusta saada, ja se kuuluu asiaan. Tietenkin voi olla, että että asiat koskevat vain Saksaa ja että muissa maissa tällaisia määräyksiä jo on tai ei. Pitäisikö eurooppalaisesti ottaa tällaisia määräyksiä huomioon, jotta meille tulisi johdonmukainen lähestymistapa tähän eurooppalaisiin julkisiin hankintateksteihin? Thank you very much. Uh, then next we... Kiitoksia. Sitten Ryle. Ich gebe äh, den Referenten recht. Kiitoksia. No tietysti tämä tietotaitokysymys on aivan ratkaiseva, ja sitä ei voi ratkaista lainsäädännöllä, vaan sitä varten pitää keksiä muita välineitä. Kuitenkin olemme nyt säätämässä lakeja, ja monissa jäsenvaltioissa on puutteita. Te mainitsitte nyt esimerkiksi tämän innovaation. Muita esimerkkejä ovat vihreät hankinnat tai ruotsalaiset kunnat, jotka halusivat lihaa, joka on tuotettu tietyllä menetelmällä, mutta se ei Euroopan oikeudenmukaisesti ollut mahdollista. Eli meillä on rajoituksia ja nyt niitä ollaan purkamassa. No nyt on vaara, ja Janet Richard hän mainitsi tästä, että me olemme nyt vähän hakoteilla ja meillä on liian yksityiskohtaista sääntelyä, joka lisää byrokratiaa ja lopputulos on päinvastainen kuin se, mihin pyrittiin. Eli että hankintaviranomaiset voisivat mahdollistaa sen, että käytetään muita keinoja. Eli nyt teille kysymys. Me olemme nyt säätämässä lakeja, ja me voidaan vielä me voimme vaikuttaa tähän asiaan, eli olisi hyvä, jos te käsittelisitte vielä tätä asiaa, eli yksinkertaistaminen ja tavoitteet, koska nehän ovat aivan ratkaiseva kysymys. Uh, thank you very much. Kiitoksia sitten Charles de Mose. Thank you very much, Mr. Chairman. I... Kiitos puheenjohtaja. Minulla olisi yksi kysymys herra Shafille. Taisin nähdä esityksestänne, että mainitsitte kynnysarvoja, mutta ette kuitenkaan puhunut siitä. Mitä tarkoitatte näillä kynnyksillä Tanskassa? Pitäisikö niiden olla korkeammalla vai matalammalla? Vai oletteko tyytyväinen nykytason? Kiitos. Kiitos. Herra Schwab, olkaa hyvä. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Koferaatin kysymykseen liittyen, äh, niin minä haluaisin todeta, että kun äh, tässä hankinnassa on tiettyjä kriteereitä käytettävissä, niin tietenkin kaikkien tarjoajien täytyy täyttää ne vaaditut kriteerit, ja jos näin ei ole, niin ne jäävät pois kilpailusta. Ne kriteerit, jotka nyt jo otetaan tänään päivänä huomioon, niin niistä täytyy pitää kiinni. Ja ratkaiseva kysymys on se, mihin täällä jo viitattiin, että miten me pääsemme sellaiseen tilanteeseen, että mahdolliset kriteerit ovat niin selkeästi määriteltyjä, ettei, e, ettei sitten tule tällaista kiertämistä, vaan että ne aivan Eh, oikein ottavat eh, huomioon hyvät tuotantotavat. Tuotantotapa ja tekniset eh, spesifikaatiot, niitä täytyy noudattaa. Tässä itse asiassa on erinomainen tilaisuus. Me, onko tällaisia ulkoisia kriteereitä mukaan mahdollista ottaa huomioon? Ja aivan kuten Koferaatti sanoi, pitäisikö tällaista jättää ulkopuolelle? Minä toivoisin, että joku teistä nyt tähän ottaisi kantaa. Uh, thank you. And then finally... Kiitos. Ja tällä kerroksella viimeisenä edustaja Gebhardt. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Rova Nilssenille kysymys. Nämä sosiaaliset kriteerit ovat tietenkin hyvin tärkeitä meille. Me olemme aina sanoneet, että lisää selvyyttä tarvitaan oikeudellisesti siihen, että minkälaisia sosiaalisia kriteereitä voidaan soveltaa nykylailla ja minkä lain mukainen nyky ja mitä ei. Eli siis lisää selvyyttä pitäisi tulla, tulla tähän tekstiin, se on hyvin tärkeä asia. Ja muuten minulla on sitten sellainen käsitys, mistä kysymykseni, että – kun yritetään määritellä kriteerejä ja mikä sitten on selkeää, niin soveltamisala näissä sosiaalikriteerien suhteen, niin onko soveltamisala kapeampi kuin aikaisemmin? Meidän pitäisi huolehtia siitä, että juuri ne seuraukset, joita eurooppalaisella lailla on sosiaalioikeuksiin, että eurooppalainen lainsäädäntö työntekijöiden sosiaalisia oikeuksia vahvistaisi eikä päinvastoin. Sitten vielä alihankinnasta. On hyvin tärkeää, että sielläkin säännöt pätevät. Ja oletteko sitä, sitä mieltä, että myöskin alihankintaketjussa olisi velvoittavaa tämä toiminta? Thank you very much. Kiitoksia. Kaksi puhujaa vielä, jos ihan lyhyesti. Vernio ja sitten Penheil. Vernio, olkaa hyvä. Je vais être très bref, puisque madame... Voin puhua aivan lyhyesti, koska Gebhard oikeastaan jo esitteli aiheeni. Haluaisin Nilssonille esittää kysymyksen siitä, miten katsoitte, että olisi mahdollisuus kunnioittaa jäsenvaltioiden työehtosääntöjä ja välttää sosiaalinen polkumyynti, jos ei ole tällaista vastuuketjua alihankintaketjussa? Thank you very much. And uh, Mrs. Kiitoksia, Mr. Niin. Yksi täsmäkysymys vielä Schaffille. Te puhuitte PK-yrityksistä ja että julkisen hankintojen direktiivin liian monimutkainen hankala, ja siksi ne eivät pysty osallistumaan näihin hankintoihin. No sitten toisaalta pienissä ja keskisuurissa kunnissa myöskin tämä sääntöjen monimutkaisuus tämän direktiivin osalta on liian hankala ja johtaa virheisiin. Katsotteko, että se mitä nyt on ehdotettu on parannus tässä suhteessa vai onko tämä edelleen liian monimutkainen? Eli haluaisitko tähän lisää joustavuutta tai toisenlaiset puitteet? Eli miten te yrittäjänä arvioitte tätä, mitä komissio meille nyt on ehdottanut? Ja sitten toiseksi te puhuitte näistä sosiaalisista kumppanuuksista yritysten ja kuntien välillä. Ja se johtaa sitten aina silloin tällöin hankaluuksiin, mitä tulee yhtäläiseen kohtaluun julkisten, julkisissa tarjouskilpailuissa. Eli pienet kunnat ovat vähän arkoja tällaisissa kysymyksissä ottamaan sellaista tahoa, joka täyttää nämä esimerkiksi jolta saa parasta vastinetta rahalle, koska hän pelkää, että tämä oikeus perusta ei ole niin vankka. Eli ollaanko tähän kysymykseen tekemässä parannuksia vai ei? Good. Okay. Well, thank you very much for those. Kiitoksia näistä hyvistä kysymyksistä. Seuraavaksi asiantuntijamme saavat puheenvuoron. He voivat puuttua niihin kohtiin, jotka heille oli osoitettu, ja sitten kommentoida muutenkin. Erityisesti Shaf, joka saa ensimmäisen puheenvuoron, hänelle esitettiin useita kysymyksiä. Ja myöskin Nielsen ja jos sitten jokainen saisi kaksi minuuttia vastausaikaa. No, jos teillä on hyvin paljon vastattavaa, niin voin vähän joustaa, mutta koitakaa pitää kiinni nyt kahdesta minuutista, niin voimme siirtyä toiseen paneeliin. Eli nyt siis Shaf saa aloittaa tämän vastauskierroksen. Kiitoksia. Kynnykset, eh, mitä siitä olemme mieltä? Minun mielestäni nykyiset kynnykset ovat aivan liian matalia, koska tässä tulee hyvin paljon hallinnollista taakkaa yrityksille ja meidän täytyy Eh, miettiä sitä, että eh, mehän emme koskaan näe muista maista tarjoajia, jos ei näistä sopimuksista tule suuria. Eh, sehän vie paljon aikaa, että tulee Tanskaan ja tekee tarjouksen ja näin edelleen. Meidän mielestämme kynnysarvojen pitäisi olla paljon korkeammat, koska tämä, tämä todellakin luo paljon liike-elämälle näitä hallinnollisia tehtäviä. Ei tässä nyt sitten ole mitään mustaa aukkoa, josta yhtäkkiä tulisi näitä sopimuksia noin vaan. Ja siksi mielestäni täällä voidaan ottaa tällainen kevyempi menettely käyttöön. Se olisi parempi kuin mikä meillä nyt on käytössä. Se, että eh, kun arvioi direktiiviä nyt bisneksen kannalta, niin kyllä sitä voidaan hyvin paljon parantaa, kun sääntelyä vähennetään. Sata sivua on aivan paljon. Sata sivua on aivan liian paljon täällä, koska Tanskan julkisten hankintojen laki on sivun mittainen. Ja sitten tietysti on EU-tuomioistuimelta hyvin paljon oikeudenkäytäntöä ja sata sivua ja näin paljon oikeuskäytäntöä, niin kyllä kyllä tämä viittaa siihen, että me emme tarvitse lisää eh, sääntöjä ja mitä tulee vihreisiin hankintoihin, niin meillä täytyy olla jonkinlainen kehys olemassa. Me olemme puhuneet eräistä maista, kuten Tanskasta ja Ruotsista, siellä tehdään jo näin. Sosiaaliset kriteerit sitten, kun se mitä minä ehdotin oli periaatteessa sitä, että sosiaaliset kumppanuudet, niitä täytyy käyttää, mutta sopimuksia kun ajatellaan, niin bisneksen puolella ajatellaan, että me olemme samassa yhteisössä, meillä on samat kustannukset, eh, niin me kannamme eh, kustannuksia, eikä niillä ole mitään julkisten hankisten kanssa tekemistä, koska tällä tavalla voidaan kuitenkin jakaa näitä kuluja, osallistujat kantavat vastuunsa enkä usko, että tämä tulee mitenkään viranomaisille helpommaksi, jos he, ne joutuvat ajattelemaan aina e, eurooppalaista lainsäädäntöä, jossa vielä on sosiaaliset kriteerit taustalla, niin, niin paikallistasolla ei, ei tähän voida mennä, koska hallinto tappaa siellä hyvin paljon aikaa. Kun me puhumme kasvusta ja työpaikoista, niin siellä tasollahan se tapahtuu. Uh, Kiitos. Kysymykset minulle olivat aika lailla samansuuntaisia liittyen näihin sosiaalisiin kriteereihin, ehtoihin. Täytyy tehdä ero sosiaalisten ehtojen suhteen, jotka ovat täysin sitovia, ja toisaalta niiden suhteen, jotka ovat vapaaehtoisempia. On aivan elintärkeää, että työoikeudet, työehtosopimukset, kansallinen lainsäädäntö, kaikkea tätä täytyy kunnioittaa. Me tiedämme, että näin ei aina tapahdu, mutta vieläkin tarvitaan vahvistusta julkisten hankintojen direktiivissäkin. Niin ikään koko alihankintaketjulle tämä velvoite kohdistuu. Sitten puhutaan muista ehdoista. Voisi olla mahdollisuuksia sisältää esimerkiksi ehtoja, jotka liittyvät työttömyyteen, työpaikkojen luomiseen. Tässä ei kyse ole niinkään siitä, että ikään kuin velvoitettaisiin alihankkia näihin ehtoihin. Nämä eivät ole aivan samanlaisia kuin oikeudellisesti sitovat ehdot. Kyse on sitten siitä, kuinka pitkälti menee näiden sosiaalisten ehtojen suuntaan. Tärkeintä on kuitenkin se, että kansallista lainsä- työlainsäädäntöä noudatetaan. Hyvä kommentti oli se, että pitää kiinnittää huomiota myös siihen, että soveltamisalaa ei rajoiteta silloin, kun määritellään ehtoja. En usko, että tämä on ongelma, mutta kyllä se pitää silti mielessä pitää. Ja sitten tilapäistyöntekijät, vuokratyövoima. Voi olla, että joissakin maissa tällaisiakin ehtoja on, mutta en ole tietoinen niistä. Tarkistan kyllä asian. Kuulen tästä ensimmäistä kertaa ja näin tuolla kollegan, joka kenties tietää enemmän näistä asioista kuin minä, mutta kyllä tähänkin täytyy perehtyä. Palaan mielelläni kertomaan tästä aiheesta myöhemmin. Siinäpä taisivat olla minulle esitetyt kysymykset. Uh, Dr. Pritchard. Sitten Pritchard. Um, thank you. I... Kiitoksia. haluaisin nyt vastata Ryylen kysymykseen, eli kertoa siitä, miten tätä direktiiviä voitaisiin yksinkertaistaa. No, tästä on monia esimerkkejä, mutta yksi liittyy siihen, miten direktiivit ovat suhtautuneet näihin eri vaihtoehtoihin, eli keskitytäänkö pelkästään hintaan, alhaimmat, alhaisimmat kustannukset, alhaisin hinta, taloudellisesti paras tarjous, tai siis eniten vastinetta rahalle kriteeri. Tänään on keskusteltu siitä, että pitää siirtyä pois tästä alhaisimmasta hinnasta ja miettiä arvoja, jotka ovat muita kuin taloudellisia. Ja ehdotuksessa tähän väliin on otettu tämä alhaisin kustannuskriteeri. Ehkä syynä oli se, että haluttiin kannustaa elinkaari kustannusajatteluun julkisissa hankinnoissa, ja se on tietysti ihan hyvä kehittää tällaisia välineitä. Niitä voidaan soveltaa, niistä on hyötyä, jotta tehdään hyviä päätöksiä. Mutta se, miten tämä ehdotus on laadittu, johtaa siihen, että se johtaa hämmennykseen. Sen sijaan, että voitaisiin hyvin käyttää tätä välinettä ja kehittää tätä julkisissa hankinnaissa ja soveltaa sitä avoimesti, sen sijaan vaikuttaa siltä, että se hämmennystä sen suhteen, mitkä asiat tässä otetaan huomioon. Polo ihan hyvin otti esiin, että on ero näiden yksityisten intressien ja kustannusten välillä, koska sitten on vielä laajempaa sosiaalista arvoa, joka täytyy ottaa huomioon. Eli nämä kriteerit eivät nyt tee ihan selväksi sitä, että ulkoiset seikat voidaan ottaa mukaan. Päätökset voidaan tehdä niiden perusteella. Ne pitäisi pyrkiä ottamaan mukaan, koska se kuuluu tähän arvoketjuun. Ja hyvin yksinkertaisesti voidaan siirtyä tästä alhaisimmasta hinnasta parhaaseen vastineeseen. No, tässä siis tämä nyt ilman yksityiskohtia. No niin, aika. Aikani jo loppui, et enkä ehdi enää vastata. Hei. No voit vastata, jos ihan nopeasti vastaat. Niin nämä huolenaiheet, jotka liittyvät sosiaalisiin kriteereihin, eli kun yrittää noudattaa enemmän näitä sosiaalisia kriteereitä, silloin tämä toimin soveltamisala kapenisi. No, Sharf otti esiin hyviä kohtia, eli silloin kun hyvät käytänteet ovat toimineet, ovat silloin, kun mukana olevat ihmiset saavat tehdä, mitä ne, he haluavat kestävyyttä ajatellen. Haasteita on sen suhteen, miten sosiaalisia kriteereitä käsitellään avoimesti, mutta meidän täytyy noudattaa tätä avoimuusperiaatetta ja antaa sen sitten olla mukana hyvissä käytänteissä. Ja näinhän käy yhä enemmän, mutta tämänhetkinen ja ehdotettu direktiivi ovat liian rajoittavia näiden mahdollisten sosiaalisten kriteerien soveltamisen osalta. Uh, Kiitoksia sitten Albano vielä lopuksi. Haluaisin käyttää mahdollisuutta, kun nyt olen täällä Euroopan parlamentissa paikalla ja haluaisin puhua omalla äidinkielelläni. On hyvin tärkeä huolenaihe, jonka Koferaati nosti esille julkisiin hankintoihin liittyen. Mielestäni asia, joka täytyy aina muistaa, on se, että hetkellä, kun julkistetaan tarjouskilpailu, silloin tehdään usein satojen miljoonien sopimus lupausten pohjalta. Eli todellinen työ alkaa sekunti sen jälkeen, kun hänet on valittu. Eli riippumatta minimivaatimuksista, joita, jotka saattavat olla sosiaalisia tai ympäristöön tai muihin seikkoihin liittyviä, mutta ongelma on se, että pitää pystyä tarkistamaan nämä lupaukset ja kaikki se, joka sitten lisätään yrityksestä, joka on tarjouskilpailun voittanut. Koferaatti puhui tästä ja tämä on erittäin keskeinen seikka, koska täytyy muistaa, että sen jälkeen kun tämä sopimus on annettu, saattaa syntyä ongelmia, jotka kestävät vuosikausia. Eli se saattaa olla korruptiota, ja yleensä sitä ei voida torjua lisäämällä sääntöjä tai tiukentamalla sääntöjä. Eli myöskin korruptio hyötyy säännöistä, jotka ovat päällekkäisiä ja usein ristiriitaisia keskenään. Eli meidän pitää, kuten naapurini tässä totesi, eli pitää katsoa hyviä käytänteitä, organisaatiotyyppejä, jotka toimivat, katsoa miten vastuuta on jaettu, ja kannustimia ja eettisiä kysymyksiä, joita ei ole läheskään kaikissa tilanteissa otettu huomioon. Eli tällä tavalla voimme toimia johdonmukaisesti ex ante ex post toiminnan välillä. Ja kun ajatellaan sosiaalisia ja ympäristökysymyksiä, niistä tulee jollain tavalla poliittinen valinta. Ja Tärkeää on se, että poliittinen tavoite sitten käytännössä toteutuu ja se taas sitten saa jäädä, saattaa jäädä kuolleeksi kirjaimeksi. Kiitos. very much. Uh, Kiitoksia näistä puheenvuoroista. Sitten toinen paneeli. Mutta sitä ennen täällä on nyt paikalla. Ensinnäkin minun olisi pitänyt Klaas Widner toivottaa tervetulleeksi. Hän on ollut täällä alusta pitäen. Tiedän, että olet täällä tiimisi kanssa. Ja jos meille jää aikaa, niin voit ehkä lopuksi vielä sanoa muutaman sanan. Täällä on myöskin kaksi esittelijää, valmistelijaa paikalla. Meillähän on useita lausuntoja tulossa. Suster kansainvälisen kaupan valiokunnasta on paikalla ja Balchochis teollisuusvaliokunnasta. Eli kiitoksia, että tulitte paikalle. Oliko täällä muita valmistelijoita? Ai, Osaajas myöskin. Esaja, niin, työllisyysvaliokunnasta. Sitten toinen paneeli. Osasta näitä asioita on jo puhuttu. Yksinkertaistaminen, täytäntöönpano. Eli ensin tohtori Angelika Pohtmögele, joka on poliittinen johtaja Euroopan kuntien ja alueiden neuvostossa – hän on ollut täällä aikaisemminkin, eli tervetuloa taas valiokuntaamme. Hänellä on valtavasti kokemusta näistä asioista ja hän siis edustaa hankintaviranomaisia ympäri Eurooppaa. Eli tervetuloa puhumaan yksinkertaistamiskysymyksistä. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman and uh, members of the European Parliament, ladies and gentlemen. And I have to emphasize... Puheen, meidän täytyy todeta, että emme konsultoineet toisiamme ennen kokousta. Se, mitä tanskalainen kollegani sanoi, niin se heijastaa hyvin paljon sitä, mitä paikallisviranomaiset asiasta ajattelevat. Niin. Ja minä edustan Euroopan kuntien ja alueiden neuvostoa eh, ja kansallisia kansallisia aluetason järjestöjä. Meillä on 40 maasta 60 järjestöä. Me arvostamme hyvin paljon sitä, että me voimme tässä paikallisviranomaisina pitää puheenvuoron tästä hankintadirektiivistä. Se on hyvin tärkeä direktiivi meidän jäsenellemme ja hyvin paljon julkisista hankinnoistahan tehdään paikallis- ja aluetasolla. Viime vuosina meillä on sellainen kokemus, että nämä säännöt ovat monimutkaistuneet viime vuosina. Ne vievät aikaa, niitä on vaikea soveltaa ja ne ovat hyvin kalliita molemmille osapuolille. Tämähän aikaisemmat puhe- puhejat ovat ottaneet esiin. Se, että tämä asia tulisi tunnetuksi, niin Mm, meillä on, meillä on paperi tästä vuodelta 2010, jossa on kaikki nämä asiat otettu esille, jotka ovat johtaneet tähän tilanteeseen. Me olemme huomanneet, että täällä rahasta on, on siirrytty parempaan oikeusvarmuuden, paremman oikeusvarmuuden suuntaan. 2011 parlamentti antoi päätöslauselman ja, ja yhteisen eh, asiakirjan siitä, että yksinkertaistamista tarvitaan. Minulta on pyydetty kahteen asiaan mm, puuttumista, eli yksinkertaistamisesta pitäisi puhua. Ja 2011 tällä paperilla ei päästä kuitenkaan yksinkertaistamiseen tämä menee paljon pitemmälle kuin se, mikä olisi tarpeen, ja tämä on itse asiasta toissijaisuusperiaatteen vastainen. Direktiivin luonnoksessa on hyvin yksityiskohtaisia sääntöjä monista asioista, joita ei tarvitse säädellä siinä mielessä Euroopan tasolla ja siinä laajuudessa. Jos Euroopan säädökset ovat liian yksityiskohtaisia, niin niitä on hyvin vaikea hallita. Tämä myöskin vahvistettiin ensimmäinen ja toinen maaliskuuta Euroopan neuvostossa, jossa todettiin, että täytyy pystyä vähentämään hallinnollista taakkaa kansallisesti ja alueellisesti. Tässä pitäisi katsoa sektoritavoitteita ja julkiset hankinnat on erinomainen tilaisuus tässä antaa esimerkkiä asiasta. Jotta voisin antaa muutaman konkreettisen esimerkin. Ensinnäkin nämä mainostamisvelvoitteet, äh, artikla 75. Ja äh, sitten on artikla 76, jossa on uusia menettelyjä. Ja sitten on uusia valvontayksiköitä. Äh, ja sitten on vielä lisäselvityksiä, jotka liittyvät sopimuksen arvoon. Sitten on hyvin paljon raskaita tällaisia notifiointivelvoitteita. Näissä on artiklat 85-86. Ja sitten lopuksi täällä on myöskin luottoihin ja palveluihin liittyviä asioita, artikla 10, ja myöskin laili, lakipalveluihin liittyviä asioita. Nämä ovat kaikki toissijaisuusperiaatteen vastaisia meidän mielestäni. Kuten täällä aikaisemminkin mainittiin Tanskan puhujan puolelta, Meillä on yli 400 sivua näitä määräyksiä. Me tarvitsemme älyllistä kasvua ja sitten täytyy olla myös suuntaviivoja, joiden ei pitäisi olla osa, osa tätä lainsäädäntöä. Tällä tavalla me voimme enemmän saada joustoa siihen, miten me pääsemme näihin CEU-tapauksiin. On hyvin tärkeää huomata, että paikallis- ja aluetason viranomaiset ovat ähm, avoimen kilpailun kannalla ja täytyy muistaa se, että yksinkertaisempia järjestelmiä tarvitaan pk-yrityksille – tässä täytyy tasa-arvoisuutta, avoimuutta ja syrjimättömyyttä noudattaa. Kuitenkin kun johdonmukaisesti sovelletaan näitä monimutkaisia sääntöjä, joita direktiiveissä on, ja eurooppalaisia aikatauluja ilman, että saadaan mitään tarjouksia muista maista, tämähän tarkoittaa sitä, että resursseja haaskataan ja myös kustannuksia. EUn järjestelmä on monimutkainen eikä ole suhteessa siihen, mitä saavutetaan. Miten sitten yksinkertaistamiseen voidaan päästä? Aivan kuten muutkin puhujat täällä sanoivat, täytyisi nostaa näitä kynnysarvoja sekä tavaroiden että palveluiden kohdalla, koska sillä tavalla voitaisiin säästää aikaa molemmilla puolilla. Toinen asia on sitten, että me ehdotamme eurooppalaista kehystä, jossa voidaan perussopimuksen periaatteita katsota, katsoa VTOn hallituksen hankinta sopimus 24 artiklansa kanssa on erinomainen malli tästä. Koska EUn ja on täytyy olla johdonmukaisia, me rohkaisemme Euroopan lainsäätäjää sopeutumaan, sopeuttamaan tätä, näitä asioita keskenään. Sitten täytyy vielä lisätä tietoisuutta ja alu, alu, aloitteita, mitä tulee näihin sähköisiin hankintoihin. Me siis kannustamme Euroopan parlamenttia ottamaan rohkeita askelia oikeaan, oikeaan suuntaan ja me tarvitsemme innovatiivisia ratkaisuja. Jos, jos tässä ei päästä onnistumiseen, niin näiden, näiden porkkanoiden avulla, niin silloin tässä vain haitetaan sähköisen hankinnan edistymistä. Sitten tällainen julkisen hallinnon sisäinen yhteistyö. On hyvin tärkeää, että viranomaiset voivat, tekevään, teke, voivat tehdä yhteistyötä, jotta tulee innovatiivisia palveluita. Täällä on tulkittu tuomioistuimen päätöstä. Tässä on aivan selkeä, selkeä käsi kannanotto tullut. Miten sitten komissio tulkitsee tätä tuomioistuimen päätöstä on eri asia kuin se, mitä direktiivissä täytyy olla. Me uskomme sitten siihen myöskin, että tässä liian tarkkaan tulkitaan tätä tapaus, oikeustapauksia. Meidän täytyy julkisen, julkinen sektori vapauttaa tästä kahden julkisen tahon välinen yhteistyö vapauttaa tästä. Tämä on aivan liian rajoittava ja on hyvin vaikea, eh, vaikea toteuttaa. Tällainen saapimus ei, ei ole mukana. Sitä on, tällaisia kaikkia tapauksia on turha kodifioida tähän tekstiin. Täällä ei ole tarpeellista keskinäisyyttä, vastavuoroisuutta. Me täytyy lähestyä samalla tavalla komission puolelta tätä public-public-yhteistyötä samalla tavalla kuin Hamburg-tapauksessa tuomioistuin antoi ymmärtää. Euroopan parlamentin sanamuoto päätöslauselmalta vuonna 2011 heijastaa tapausta siinä muodossa, että sitä, se pitäisi ottaa mukaan direktiivin. On monenlaisia julkisia organisaatioita ja hallinnollisia yksiköitä, jotka eivät sitten näiden sääntöjen piirissä voi toimia. Me toivomme, että parlamentti ottaa huomioon sen, mitä me ehdotamme koska tästä on päätöslauselma hyväksytty vain viisi kuukautta sitten. Vielä lopuksi minun täytyy kertoa sitä, mitä me toivomme. Me haluamme paikallistasolla, että tästä tulisi helpompaa julkisten hankintojen toteuttamisesta helpompaa molemmille osapuolille. Thank you very much indeed uh, for your... Uh, Kiitoksia tästä selkeästä esityksestä ja näistä korkeista odotuksista, saavutustemme suhteen, jotka varmasti sitten saavutamme. Sitten David De Roy. Hän on juristi ja hän edustaa Belgiaa hallitusta. Ja hän on myöskin Luvänin katolisen yliopiston professori. Eli 10 minuuttia, alkaa hyvä. Puheenjohtaja, kun otamme huomioon aikarajoituksen, niin haluan keskittyä omassa esityksessäni artiklaan 44 direktiiviehdotuksessa ja haluan esittää aivan lyhyesti kommentteja tästä määräyksestä ja hankkeesta. Muistutuksena artikla 44 ja valvonta Siinä tarkoitus on jokaisen jäsenvaltion luoda valvontaelin, joka vastaa koordinoinnista ja valvonnasta eh, täytäntöönpanossa. Johdantona totean, että lähdemme seuraavasta eh, toteamuksesta. Sääntöjen noudattaminen julkisissa hankinnoissa eh, lähtee siitä periaatteesta, että sääntöjä noudatetaan. Ensinnäkin pelätään sanktioita, joihin valvonta voi johtaa. Pelot tietenkin ohjaavat toimintaa ja näin ollen halutaan noudattaa ja soveltaa sääntöjä asianmukaisesti. Toinen sääntö on, toinen toteamus on se, että se julkisuus, jota valvonnan tulokset saavat osakseen, johtavat siihen, että paljastuu kenties systeemisempiä, rakenteellisempia ongelmia, kuin vain tiettyjen sääntöjen noudattamisen yhteydessä voi esiin nousta. Näin voidaan päästä lainsäädännön jatkuvaan arviointiin normatiivisissa puitteistossa. Kun otamme huomioon sen, kuinka tärkeä, tärkeä tehokas valvonta on, kansallisen valvontaviranomaisen luominen sellaisena kuin mitä se tässä artiklassa on, on totta kai hyvin tärkeää. Tämän elimen ainutlaatuinen luonne totta kai tarjoaa takeet siitä, että saadaan kokonaisnäkemys täytäntöönpanossa. Ei pidä kuitenkaan unohtaa kahta hyvin tärkeää elementtiä, johon haluan erityisesti keskittyä. Ensimmäinen seikka on se, että eri jäsenvaltioissa EU:ssa on jo olemassa valvontamekanismeja, jotka toimivat ja tehtävä on annettu määritellyille viranomaisille. Täytyykin siis pohtia sitä, miten roolit ja toimintaehdot äh, tämän valvontaviranomaisen suhteen toteutuvat julkisissa hankinnoissa ja mikä on muiden toimijoiden rooli valvonnassa. Toinen seikka jonka suhteen on oltava tarkkana, on esittää kysymys siitä, onko valvonta sellaista, että ei synny suhteettomia vaikutuksia. Työasiakirjassa, jota sitten pikaisesti, jonka pikaisesti saatte käyttöön, kunhan se on viimeistelty. Aivan esimerkinomaisesti nostan esille tiettyjä valvontamuotoja, sellaisia kuin niitä käytetään Belgiassa hallinnollista valvontaa, oikeudellista valvontaa ja myös poliittista valvontaa tietyssä määrin. Esittelen näitä eri valvontamuotoja ja niiden suhteen on syytä todeta, että valvonta on hyvin hajanaista ja se ei välttämättä kata kaikkia osa-alueita julkisissa hankinnoissa. Jos olisi tällainen yksi valvoja, niin ainakin Tämä mahdollistaisi sen, että olisi jonkinlaista lisäarvoa julkisten hankintojen alalla, jotka tällä hetkellä välttämättä eivät tule valvonnan alaiseksi. Ensinnäkin haluan keskittyä noudatettaviin sääntöihin ja kansallisiin valvontaviranomaisiin sekä muihin valvojiin. Muutama kommentti aivan lyhyesti ja viittaan tähän kirjallisen dokumenttiin, johon juuri aiemminkin viittasin, jonka saatte käyttöönne. Kohta kolme tässä direktiiviehdotuksessa. Kohdassa A puhutaan julkisten hankintojen sääntöjen noudattamisesta ja valvonnasta. Yleisellä tasolla tämä systemaattinen valvonta – toteutuu esimerkiksi vain erityistilanteessa, silloin kun valitus on esitetty. A-kohdassa puhutaan valvonnasta, 3F-tapauksessa. Tämä rajaveto ei kuitenkaan ole selkeä näiden kohtien välillä. Sitten 84.3b antaa valvontaviran omaiselle valvontavelvollisuuden suhteessa hankintaviranomaisiin. Meillä on valvontaviranomainen, toisaalta hallinto-oikeus. Eikö tässä synny jonkinlaista ristiriitaa, kun valvonta viranomaisen ja toisaalta hallinto-oikeuden tehtävät ovat hieman huonosti määriteltyinä? pitää kiinnittää kansallisten valvontaviranomaisten huomio tiettyihin rikkomuksiin, erityisesti systeemisiin eh, ongelmiin. Tekstissä syntyy väärinkäsityksiä toisaalta sen suhteen, miten voidaan kääntyä tuomioistuinten puoleen asioiden ratkaisemisessa ja toisaalta sitten taas näiden direktiivien käyttöön. Kohdassa kolme, F, annetaan kansalliselle valvontaviranomaiselle tehtäväksi tutkia kansalaisten ja yritysten valituksia julkisten hankintojen ehtojen täyttämisen suhteen. Kun otetaan tekstin nykymuoto huomioon, siinä ei selkeästi määritellä näitä valituksia toisaalta ja toisaalta minkälaisia valitusmahdollisuuksia on yrityksillä. Niin ikään on mahdollinen ristiriita toisaalta neuvonnan suhteen ja toisaalta valvonnan suhteen. Sitten 3G-kohta. Siinä annetaan tehtäväksi seurata täytäntöönpanoa, päätöksentekoa oikeuskäytännön mukaisesti sen suhteen, mitä Euroopan yhteisöjen tuomioistuin asiasta on päättänyt. Täytyy myös varmistaa päätösten seuranta sen jälkeen, kun tuomioistuin on päätöksensä tehnyt. Tässä suhteessa ei tarvita lisäkommentteja. Mutta jos kyse on siitä, että todella toteutetaan kansallisten päätösten seurantaa, niin onko tällainen järjestelmä yhteen sopiva perustuslaillisen vallanjaon periaatteen kanssa jäsenvaltioissa – Päätökset, joita tehdään tietyssä jäsenvaltiossa, niin huomioiko sitten hallinto ja hallinto-oikeus näitä päätöksiä? Sitten kohta neljä, tietyt velvoitteet, joita komissio voi asettaa valvontaviranomaiselle. Tässä täytyy varmistaa, että velvoitteiden varmistaminen sopii yhteen kansallisten viranomaisten toimivaltuuksien kanssa. Sitten aivan lyhyesti toinen seikka, joka kiinnittää huomioni tämän artiklan 84 tulkinnassa, valvonnan suhteellisuus ja tehtävät, jotka annetaan kansalliselle valvontaviranomaiselle. Yleisesti voidaan esittää kysymys, onko kansallinen valvontaviranomainen, erityisesti silloin kun valvonta tapahtuu menettelyn aikana, onko tällainen valvonta luonteeltaan sellaista, että vaarana on tehdä menettelystä raskaampi ja taakka painavammaksi julkisissa hankinnoissa. Voidaan myös kysyä, onko tämä valvonta sellaista, ettei se sitten viime kädessä monimutkaista menettelyä. Ja tässä voin yhtyä kollegan sanoihin, joka nimenomaan viittasi näihin ongelmiin. Tämä on myös johtopäätökseni, koska puhe aikani on jo lähestulkoon käytetty. On syytä pohtia sitä, miten saamme tehokkaan valvonnan, joka totta kai on kunnioitettava ja idealistinen tavoite, mutta ehdotus tällaisenaan ja artikla 84 direktiiviehdotuksessa aiheuttaa pelkoja siitä, että valvontaviranomaisen luominen ei ainakaan ensinäkemältä luo harmoniaa olemassa olevien rakenteiden välillä jäsenvaltioissa. Ja sitten täytyy arvioida myös kustannushyötynäkökohta valvonnassa, aivan erityisesti silloin, kun rakenne täytyy sovittaa yhteen olemassa olevien rakenteiden kanssa. Kiitos. Well, thank you very much indeed for your, um... Kiitoksia. Katsoin myöskin tätä artiklaa 84 ja täytyy sanoa, että olen aika samaa mieltä kuin sinä, myöskin Mögele ja esittele ehkä palaavat vielä tähän hetken kuluttua. No sitten vähän myönteisempi kohta tässä ehdotuksessa on se, että siinä on kiinnitetty huomiota innovatiivisiin hankintoihin ja myöskin näihin esikaupallisiin hankintoihin – ja sehän on ollut tämän valiokunnan erityisala. Ja itse olin esittelijä tässä asiassa vuonna 2006, joten on hienoa, että meillä on tämän alan asiantuntija Christoph Weiss, joka on koordinaattori Flanderin innovaatiovirastossa. Ja hän on tehnyt hyvää työtä tällä saralla. Eli minulla on ilo antaa 10 minuutin puheenvuoro hänelle Eli voitte ottaa kantaa tähän komission ehdotukseen, kun ajatellaan innovaatiokysymyksiä. Kiitoksia. Aluksi haluaisin kiittää parlamenttia tästä kutsusta. Näin voimme kertoa näkemyksemme uuden ehdotuksen innovaationäkökulmasta. Eli tulen siis Flanderin innovaatiovirastosta. Se perustettiin vuonna 2009, sen kun Flaami-hallitus teki päätöksen, käynnistää innovaatiohankintoihin liittyvän toimintasuunnitelman. Aluksi kehitettiin esikaupallisiin hankintoihin keskittynyt virasto ja sen jälkeen on sitten keskitytty tuottajahintaindeksiin ja esikaupallisiin hankintoihin. Meillä on nyt esikaupallisten hankintojen osalta käynnistetty 15 pilottihanketta ja Sille on varattu 10 miljoonan euron budjetti. No sitten tässä kuvassa näkyy esikaupallisten hankintojen tilanne eri puolilla Eurooppaa, ja ainoastaan kolme maata on todella edennyt näissä kysymyksissä. Eli kaikki muut jäsenvaltiot ovat alkaneet havainnoida näitä puitteita ja pilottihankkeita, jotka liittyvät innovatiivisiin tai esikaupallisiin hankintoihin. Ei nyt voidaan kysyä, johtuuko tämä siitä, että tällä hetkellä direktiivit ovat liian monimutkaisia ja niitä tulee yksinkertaistaa. Ehkä se on yksi syy, miksi jäsenvaltiot eivät ole kovin halukkaita panemaan täytäntöön tällaisia pilottihankkeita. Me katsomme, että innovatiiviset hankinnat voisivat kattaa kaksi eri kategoriaa. Ensinnäkin, ja tämä usein unohtuu viranomaisten puolella, eli innovatiiviset ratkaisut, tuotteet ja palvelut, jotka ovat uusia hankkijalle, mutta kuitenkin joita on jo saatavana markkinoilla. Tästä ei kovin paljon ole vielä puhuttu. Ja toinen tärkeä kategoria ovat esikaupalliset hankinnat, jotka liittyvät innovatiivisiin tuotteisiin, palveluihin tai prosesseihin. Ja silloin kun tavoitteena, tämähän liittyy 2020 tavoitteisiin, eli sosiaalitaloudelliset haasteet, tai sitten halutaan parantaa julkisten palveluiden toimivuutta ja tehokkuutta. No, innovatiiviset hankinnat nähdään edelleen helppona asiana panna täytäntöön ilman vaiheittaista lähestymistapaa. Mutta sen lisäksi, että meillä on lainsäädäntöä, meillä pitää myöskin olla uusi mentaliteetti näiden hankintojen osalta. Innovatiiviset hankinnat ovat mahdollisia ainoastaan, jos päätöksentekijät todellakin ovat kunnianhimoisia ja haluavat todella ostaa innovatiivisia tuotteita ja prosesseja. Tämä on vaativaa toimintaa ja ensinnäkin mukana täytyy olla paljon asiantuntijoita. Ei voi olla niin, että hankintaviranomainen itse pystyisi hallinnoimaan tällaista raskasta prosessia. Eli mukana on oltava asiantuntijoita. No, ne voivat olla innovaatioasiantuntijoita, hankinta-asiantuntijoita, mutta myöskin henkilöitä, joilla on teknisiä tietoja ja taitoja, jotta he pystyvät arvioimaan innovatiivisia ehdotuksia. Lisäksi vaiheittainen lähestymistapa on tarpeen ja tätä ei ole huomioitu ehdotuksessa. Eli meillä on nyt kokemusta tästä aiheesta ja jotta voidaan puhua innovaatiosta, silloin on sovellettava vaiheittaista lähestymistapaa. Ensimmäisessä vaiheessa kyse on se, että kerätään kysynnän ja tarjonnan elementtejä ja tällä tavalla voidaan sitten arvioida tilannetta ja katsoa, millä tavalla pitää toimia, jotta innovaatiota voidaan stimuloida. Sitten toisessa vaiheessa ovat esikaupalliset hankinnat. Ja tällöinhän tapahtuu varsinaista innovaatiota, eli prototyyppejä rakennetaan. Ja hankintaviranomainen voi tässä vaiheessa tarkemmin tarkastella sitä, ovatko ne hankinnat, joita he haluavat tehdä, ovatko ne todellakin tyydyttäviä tässä prototyyppivaiheessa. Ja sitten kolmannessa vaiheessa on tämä kaupallinen tarjouskilpailu. No sitten tämä direktiiviehdotus. No tänään nyt on puhuttu katastrofista ja muista kannoista, mutta yksinkertaistaminen on kuitenkin asia, jonka haluaisin ottaa esille. Harbour, te mainitsitte ehdotuksen, jossa korostetaan julkisia hankintoja innovaation suhteen ja että julkisten hankintojen pitäisi olla merkittävässä roolissa tulevaisuudessa, jotta innovaatiota voidaan edistää Euroopan unionissa. Tutkimus ja innovaatio on hyvin tärkeä moottori tulevaisuuden kasvun kannalta, ja se kuuluu myöskin 2020-strategian ytimeen. Mutta direktiiviehdotuksessa on tiettyjä ongelmia, joihin tulee puuttua. Jotta hankintaviranomaiset käyttäisivät tätä välinettä täysimittaisesti, itsehän olen mukana päivittäin käsittelemässä näitä kysymyksiä. Ja nyt täytyy tehdä selkeä ero eri mahdollisuuksien välille, joita ehdotuksessa on. Ensinnäkin artiklan 17 pohjalta on innovaatiokumppanuuksia ja sitten näitä hankintamenettelyitä. Eli jos on tällainen ehdotus ja tulee viranomaisen luo puhumaan tästä, joka on valmis ostamaan innovatiivisia tuotteita, heille ei ole ollenkaan selvää, mikä näistä mahdollisuuksista tai menettelyistä – on asianmukainen. Eli selkeyttä siis tarvitaan. Hankintaviranomaiset eivät ole mitään innovaatioasiantuntijoita, ja meidän täytyy muistaa tämä myöskin asetuksissa. Sitten toinen ongelma liittyy siihen, että tutkimus- ja kehityskäsite on edelleen epäselvä. Mitä se kattaa? Jos verrataan vaikka puolustusvoimien hankintoihin. Siellä on selkeästi todettu, siellä on määritelty tämä kysymys, mutta miksei tässä määritellä sitä samalla tavalla? Esimerkiksi kun on puhuttu valtion tukisäännöistä. Eli jos voisi hiukan selkeyttää tätä, niin se varmasti lisäisi tutkimuksen ja kehityksen käyttöä hankintaviranomaisten tasolla. Sitten toinen ongelma. Johdanto-osassa tässä ehdotuksessa on viitattu innovaatiokumppanuuteen, mutta muita mahdollisuuksia ei ole mainittu. Eli tutkimus ja kehitys ja myöskin esikaupalliset hankinnat puuttuvat – valvontaviranomaisille on vaikeuksia hyväksyä tällaista uutta menettelyä, mikäli ei selkeästi ole viitattu sen oikeusperustaan. No esimerkkinä mehän olimme Euroopan ensimmäisiä maita, joissa käynnistettiin esikauppallisten hankittujen projekti ja valvonta viranomaiset ja tahot jumittivat asiaa kahdeksan kuukautta, koska lainsäädännöstä ei löytynyt oikeusperustaa eikä myöskään eurooppalaisista direktiiveistä. No nyt tilanne on saatu jälleen liikkeelle. Olemme pyytäneet, että komissio selkeyttäisi olemassa olevia sääntöjä, jotta voidaan välttää se, että ne jäsenvaltiot, jotka haluavat investoida näihin, niin että niitä varten pitäisi sääntöjen olla selkeämpiä. No sitten ehdotuksessa on toinen ongelma, joka liittyy oikeuksiin, jotka on nyt selkeästi toimi, mainittu, mutta miten niistä pannaan täytäntöön, niistä ei ole mainittu mitään. Eli voisimme viitata asiakirjoihin, joita komissio on laatinut, eli PCP, siihen liittyen näistä esikaupallisista hankinnoista, niistä on jo tietoa. Ehdotuksessa on myöskin oikeuspuitteet yhteisille rajat ylittäville hankinnoille, mutta se on itse asiassa ristiriidassa sen kanssa, että sopimuksia pilkotaan paloiksi. Eli jos näitä jos kysyntää lisätään, niin silloin myöskin sopimusten koot kasvavat ja silloin pk-yrityksellä vaikeuksia voittaa näitä kilpailuita. Myöskin täytyy katsoa, mitä tehdään neuvottelumenettelyssä – No sitten innovaatiokumppanuudet. Tämä uusi menettely on aika epämääräinen. Mitkä ovat sen tavoitteet? Millä tavalla tällaista menettelyä pannaan täytäntöön? Miten sitä hallinnoidaan? Ja miten siirrytään sitten tutkimuskehitysvaiheesta lopulliseen ostoon? Ongelma on myöskin se, että siellä on pitkän aikavälin sopimuksia – joten tällä säännöllä ylläpidetään umpikujatilannetta ja myöskin suuret yritykset ovat etulyöntiasemassa pieniin nähden. Sitten kaksoisrahoitus on yksi ongelma. No sitten näille hankkijoille pitäisi antaa hyvin paljon IPR-oikeuksia. En tiedä, millä tavalla yritykset haluavat osallistua tarjouskilpailuun näillä ehdoin. Ja millä, mikä ero tässä on esikaupallisiin hankintoihin nähden. Tähänkin tulee puuttua. Ja voidaanko tätä menettelyä käyttää myöskin ei-teknologisissa innovatiivisissa hankinnoissa? Eli kaikki tällaiset kysymykset ovat vielä avoimia. No sitten lopuksi 2020 hankkeen yhteydessä voidaan äänestää rahoituksesta, jolla voidaan luoda Eurooppaan hyviä käytänteitä ja tiedottaa hankintaviranomaisille innovati- innovatiivisista hankinnoista. Tällä hetkellä hankinnat on tehtävä kestävällä ja vihreällä sosiaalisella tavalla ja innovatiivisella tavalla, mutta täytyy muistaa, että sääntöjen pitäisi olla hyvin selkeitä sen suhteen, miten näissä asioissa toimitaan. Kiitos. Um, Kiitoksia. Annoin vähän lisäaikaa, koska tämä nyt oli minulle erityisen kiinnostava aihe. Mutta te siis toteatte, että komission on ponnisteltava enemmän. On hyvä, että meillä on tavoite, mutta sen suhteen on vielä paljon tekemistä. No niin, sitten viimeinen asiantuntija katsoo uusia välineitä ja trendejä. Eli täällä on Paolo Magina. Hän on Portugalin julkisten hankintojen viraston pääjohtaja. Portugalissa on ollut hyvin paljon esimerkiksi sähköisiä hankintoja ja muita, joten teillä on 10 minuuttia aika, olkaa hyvä. Uh, kiitos puheenjohtaja, kiitos uh, jäsenille ja kiitos tästä kutsusta. On hyvin suuri kunnia olla täällä ja vielä viimeisenä puhujana. Minä uskon, että, että joskus kuvat ja äänet eh, kertovat enemmän kuin sanat, joten tässäpä video. Every government procures goods and services, and Portugal is no exception. The traditional procurement system in Portugal worked, as in every other country in the European Union,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 which can only be achieved through collaboration between all member states. Portugal is ready for that challenge. Well, thank you. Well, thank you very much uh, for brightening up our afternoon. Um, yeah. Kiitokset, että piristitte vähän iltapäiväämme. Uh, what, you just, what? No, joitakin asioita tästä on syytä ottaa esiin vielä. Tämä vihreä vihreä äh, aalto. Tämä ei ole minun ajatukseni, vaan se on tällainen luova ajatus. Julkiset hankinnat äh, ovat ähm, Euroopan agendalla ja se on yksi näistä Agenda 2020 12 toimenpiteistä, joka sitten kehittää työllisyyttä. Äh, tässä sähköisissä hankinnoissa oli mm, Portugalin näkemys ja ja tässä molemmat trendit ovat parhaimmillaan esillä. Hallitukset ja julkiset tai viranomaiset voisivat käyttää optimaalisesti resursseja tässä sähköisessä hankinnoissa edistämällä kilpailukykyä. Ja tässä julkiset hankinnat ovat voittajana. Tämä oli meille aivan luonnollinen eh, kehityskulku vuonna 2007, jolloin halu, halusimme julkisen talouden tehokkuutta parantaa. Tämä eh, virasto perustettiin ja tässä on keskitetty integroituun malliin toiminta. Meillä on eh, kestävä järjestelmä ja siihen sopivat välineet. Kaikki osapuolet ovat tässä mukana. Niillä on velvollisuus osallistua ja tämä on poliittisesti pantu täytäntöön. Tämä selvästikin helpotti hankintoja, kun me siirryimme perinteisestä hankintamallista strategiseen eh, työkalun, jossa tuloksia syntyy. Siis tätä 2009 alkaen tämä järjestelmä on meille ollut pakollinen. Eikä mitkään julkiset työt ole siitä häiriintyneet, eikä mitään ole tapahtunut pahaa, joten tämä todellakin toimii. Mutta meidän täytyy olla eh, vankka lainsäädäntökehys tässä taustalla. Siellä on politiikkaa, ITtä, johtajia ja uskokaa tai älkää myös juristeja. Meillä on luotettava järjestelmä, jossa on omia piirteitään, jotka oli mahdollista saavuttaa vain keskittämällä. Me, meillä on tässä tiettyjä, tiettyjä komponentteja, jotka ovat yksityisiä, kuten nämä IT-alustat. Hallitus, teollisuus ja hankintojen tekijät ovat kaikki voittajia. Tässä markkinat avautuvat uusille toimijoille, kuten PK-yrityksille. Paljon säästöjä saatiin aikaiseksi, kilpailu parani ja kaikki meni parempaan suuntaan, mutta me haluamme vielä pitemmälle – Tässä oli sähköinen hankinta keskiössä, mutta ymmärsimme, että jos tätä hankintaketjua laajennetaan, niin silloin vasta voimme valvoa tätä strategista onnistumista. Sähköinen malli on sellainen, jonka, jonka avulla saavutamme kolme tavoitetta finanssitavoitteita. Me saamme siis sääntöjä ja vähennämme kuluja, vähennämme kuluja sosiaalisesti, saamme parempaa palvelua osa, osapuolille. Ja poliittisesti tässä on tehokas ja avoin hankintaprosessi. Tämä on luotettavampaa toimintaa. Minä me toivomme, että tässä julkiseen hallintoon saadaan uusi rooli. Siis tässä ei ole pelkästään it välineistä kysymys, vaan tässä on uudesta hankintastrategiasta kysymys. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä osa julkista politiikkaa, joka on saatu toimimaan. Ja lopuksi minä haluaisin vielä kertoa siitä, mitä me olemme tältä alalta oppineet. Meillä on tehokkaat, tehokkaat työkalut, joita pitää soveltaa kautta linjan. Me säästämme aikaa ja resursseja. Meillä on yksinkertaiset sähköiset menettelyt, joihin liittyy paljon osaamista ja luotettavuutta. Meillä on koulutusta, jotta kaikki osapuolet osaavat toimia oikein ja sitten viime kädessä se koituu veronmaksajien eduksi. Tässä ei pitäisi sanoa, että jäsenvaltioiden pit, jäsenvaltiot voivat käyttää sähköistä hankintaa, vaan että niiden pitäisi sitä käyttää. Pit, nyt kun direktiiviä uudistetaan, niin meillä on tilaisuus tehdä kaikki tämä. Uh, Kiitoksia. Tässä oli taas hienoja asiantuntijanäkemyksiä. Olemme hiukan aikataulusta jäljessä, mutta ehkä nyt voidaan kuitenkin esittää lyhyitä kysymyksiä. Weiler haluaa kysymyksen Ryyle. Kuka muu haluaa vielä esittää kysymyksiä toisen paneelin asiantuntijoille? Eli Weiler ja Ryyle. Ja sitten jos joku muu haluaa vielä, niin, niin voi tehdä. Mutta Weiler ensimmäisenä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Also, Herr Vorsitzende. Niin, puheenjohtaja. Tämä oli aika vaikuttava tämä viimeinen puheenvuoro. Täällä on hyvin paljon kuultu kritiikkiä tänään. Ehkä tässä komission tekstiä laatimassa on ollut liikaa saksalaisia ja ranskalaisia juristeja eikä riittävästi portugalilaisia. Ehkä nyt olisi jotain kevyempää tässä paperilla. Eli minunkin ryhmäni katsoo, että Tämä laki ei vastaa odotuksiamme, mitä tulee yksinkertaistamiseen, mutta siihen voidaan vielä vaikuttaa. Yksi kysymys aikaisemmille puhujille, Kristoff Weissille. Tärkeää on tietysti tämäkin sosiaalisten kriteerien lisäksi tutkimus ja kehitys. Te mainitsitte, siis ainakin näistä papereista näkyy, että te puhuitte tutkimuksen ja rahoituksen kaksoisrahoituksen kielosta, Eli ilmeisesti katsotte, että tätä ei tästäkään syystä voi tukea. No nyt haluaisin varmistaa, mitä tämä kaksoisrahoitus tarkoittaa. Julkiset hankinnathan eivät ole mitään lisärahoitusta, vaan kyse on valinnasta, mutta ei kuitenkaan mistä lisää etuoikeudesta. Eli ehkä tätä voitte vielä selkentää, koska tutkimus ja kehitys on meille erittäin tärkeää. Uh, Sitten Ryle. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää myös kahta viimeistä puhujaa. Tässä on yksityiskohtaisia kysymyksiä, mutta en aio nyt niistä puhua, koska tässä on nyt kaksi asiaa, joihin haluaisin puuttua. Ensinnäkin tämä governance part, eli tämä artikla 82 ja sitten tämä public-public-osasto. Siis tässä Saksassa sanotaan asioita sillä tavalla, että jos yritetään yhdellä virastolla hoitaa kaikki asiat, poliittinen valvonta, rahoitusvalvonta, ja oikeudellinen valvonta. No siitä vastaavat oikeusviranomaiset ja sitten tilintarkastusviranomaiset vastaavat sitten taloudesta ja poliittiset poliittisesta valvonnasta. Miksi näitä pitäisi yhdistää, koska tässä oikeusvarmuus vaarantuu? No sitten tämä public public artikla 11. Konkreettinen kysymys. Oletteko siis sitä eh, mieltä, että tätä ylipäänsä pitää ottaa mukaan? Ranskan hallitus on sitä mieltä, että tätä ei pitäisi edes mainita. Meidän pitäisi sanoa täällä, että julkisen, julkisen kahden julkisen tahon välinen väliset hankinnat kuuluvat tietyn lainsäädännön piiriin, piiriin ja on kansalliset ja alueelliset tahot, jotka sitä huolehtivat, eikä se kuulu tämän direktiivin piiriin. Täällä on hyvin paljon tällaisia oikeudellisia riitoja, tästä täytyy siis selventää asioita. Thank you. I'm going to give the... Kiitoksia. Sitten asiantuntijat saavat pari minuuttia kukin. Ja onko jollain muulla vielä kysymyksiä? Ei. Eli kuten äskenkin mennään sitten päinvastaisessa järjestyksessä. Eli Magina saa nyt ensin vastata muutamiin kysymyksiin tai jättää sitten loppuviestin sen lisäksi, että hän selkeästi kannatti sähköisiä hankintoja. Eli hän ensin ja sen jälkeen sitten muut. Olkaa hyvä. The message is quite clear. Kiitos. Viesti on hyvin selkeä. Me olemme muuttaneet musiikin kuuntelutottumuksiamme. Olemme muuttaneet lukutottumuksia. Miksei sitten hankintatottumuksia voisi muuttaa? Sähköiset hankinnat voisivat olla standardi ja sitten edistettäisiin so- sopimusten noudattamista ja soveltamista. Muita keinoja ei oikeastaan ole, kun haluamme julkisia hankintoja paremmin hyödyntää. Uh, Mr. Weiss, I think you probably most questions. But... Sitten Weiss, teille tuli eniten kysymyksiä, koska teillä oli hyvin mielenkiintoisia kohtia. Funding. Uh. Niin, tästä kaksoisrahoituksesta. Ehkä se nyt on väärä sana, mutta täytyy nähdä se niin, että jos vaikka yritys on mukana innovatiivisessa kumppanuusmenettelyssä yhdessä maassa tietyssä aiheessa ja saa yhteisrahoitusta, jos nyt kutsutaan sitä vaikka niin, niin silloin hän ei voi osallistua toisessa jäsenvaltiossa innovatiiviseen kumppanuuteen samassa aiheessa, koska hän on jo saanut rahoitusta ensimmäisessä menettelyssä toisessa jäsenvaltiossa. Eli se on ongelma, joka liittyy kaksoisrahoitukseen tai yhteisrahoitukseen. Uh, thank you. Um, Mr. DeRoy. Kiitoksia sitten DeRoy. Kiitos puheenjohtaja. Aivan erityisesti haluan vastata kysymykseen, jonka Rova Ryle nosti esille. Toinen totta, voi kysyä, onko se, että jos kaikki valvonta – joka tällä hetkellä on olemassa, onko sitten kyseessä tilintarkastustyyppinen tarkastus tai oikeudellinen tarkastus, jota muutoksenhakuelimet toteuttavat. Jos kaikki tämä valvonta annetaan yhdelle viranomaiselle, niin eikö se luo ongelmia? Uskon, että näin voisi tapahtua, koska nämä erityyppiset valvontatoimet kuitenkin omaavat erityyppisiä tavoitteita. Rahoitusvalvonnalla pyritään katsomaan sitä, miten julkisia varoja käytetään. Sitten oikeudellisessa valvonnassa halutaan turvata oikeusvarmuus yritysten näkökulmasta ja mahdollisesti käytetään myös rangaistuksia, jos on käytetty petoksellista, vilpillistä toimintaa ja niin edelleen. Jos yhdelle ja ainoalle elimelle nämä valvontavelvollisuudet annetaan, niin se voi luoda ongelmia. Onko tämä sitten ehdotuksen ydin? Artiklassa 84 asiat eivät ole kovinkaan selviä. Olisiko tällä valvontaviranomaisella jonkinlainen ylijäämätehtävä, eli se valvoisi kaikkea sitä, mikä jää muiden elinten ulkopuolelle. Kenties se olisi mahdollinen tulkinta. Voitaisiin ajatella myös, että tällä valvontaviranomaisella on pelkästään täydentävä rooli, taikka niin, että se turvaa tiedon kulun kaikkien asianosaisten välillä ja näin toisi lisäarvoa. Mutta jos ajatellaan niin, että kaikki valvonta keskitetään yhteen eh, viranomaiseen, niin onko tämä realistista? Ja vaarana kyllä on se, että ylen katsotaan muita toimijoita toimijoita ja unohdetaan realismi tästä ehdotuksesta. Kiitos. Thank you very much. And then finally, Mrs. Uh, Portmögele. Kiitoksia sitten lopuksi vielä Portmögele. Mitä tulee tähän hallintoartiklaan, voin olla aivan eh, samaa mieltä tässä Roverylin kanssa. Eh, Britannian alahuoneen näkemykset eh, juuri siitä, mitä liittyy toissijaisuus periaatteeseen, että tämä nimenomaan on kansallinen asia, tämä täytäntöönpano. Sitten julkinen yhteistyö. Minulla oli tässä sellainen ehdotus käsikirjoituksessani, että pitäisi tar- tehdä artiklaan yksi täydennys ja Rova Ryyle juuri sitä tässä käytti ja parlamentin päätöslauselmassa tällainen asia on luetteloitu, joten se me haluamme siis, että soveltamisalian tämä public-public-toiminta ei kuulu. Well, I'd like to thank you all very much. Uh, no niin, kiitoksia kaikille kahdeksalle asiantuntijalle Kiitoksia näistä tiedoista ja varmasti meillä on sitten vielä myöhemmin kysymyksiä teille. Meiltä alkaa nyt aika loppua. Esittelijä saa vielä loppupuheenvuoron, mutta haluaisin nyt pyytää, että Klaus Viine, tiedän, että täällä on nyt valtavasti asioita, joita voi kommentoida, mutta ehkä voisit pari minuuttia kommentoida paria kohtaa ja tietysti sitten voimme keskustella myöhemminkin lisää kanssasi mutta nyt saat puheenvuoron. Ehkä voisit vähän kommentoida sitä, mitä tähän mennessä olet kuullut. I'll try to be brief. Kiitoksia. Puhun nyt ihan lyhyesti ja rajoitun nyt ihan pariin kommenttiin. Muutamat paneelin jäsenet sanovat, että meidän pitäisi pohjata tämä julkisten hankintojen sopimukselle, joka on siis kansainvälinen sopimus, joka on solmittu kolmansien maiden kanssa – ja näin aluksi yritettiin tehdä, mutta jos nyt katsotte tätä sopimusta, niin näette, että siinä ei ole kyse vain yleisistä periaatteista, vaan siinä on määräaikoja ja menettelyitä, valintakriteereitä, eri vaiheita. Siis kaikki on kirjattu siihen. Eli tämä ei ole mikään yhden sivun ihmeratkaisu. Siinä on paljon kaikenlaista. Ja toiseksi, mitä direktiivissä on enemmän verrattuna tähän sopimukseen? Ja meillä on tämä siis työkalupakki, joka tekee siitä pidemmän. Ja ainakin siihen liittyvät sosiaaliset kriteerit, ympäristökriteerit, sähköiset hankinnat. Sitten siellä on mainittu hallinto, selkeys, innovaatio. Eli jos näitä halutaan, niin ne on pakko laittaa direktiivin mukaan. Sopimus on ihan hyvä, siinä on vähemmän standardit, emmekä halua mennä menettelyiden osalta pidemmälle. Mutta muissa kysymyksissä pitää olla työkalupakki, Eli tämä on hiukan, on liian hiukan helppo, että sanotaan, että me pohjaamme tämän sopimukselle, koska se ei sovellu kaikilta osin samoihin tarko- tarkoituksiin kuin direktiivi. No, sopimuksessa on asioita, joita ei ole direktiivissä. Sitten hallintokysymykset. Tietysti ymmärrän ja analyysit ovat osoittaneet, että meidän täytyy tarkastella sitä, mitä ehdotuksessa tarkalleen ottaen on, mutta toisaalta meidän täytyy tarkastella myöskin jäsenvaltioiden roolia, jotta voidaan varmistaa, että näitä, näitä sääntöjä todella sovelletaan. Kyse on enemmänkin tehtävistä kuin tästä auktoriteetista. No siitä voidaan tietysti sitten keskustella lisää, mutta yleisesti ottaen on tärkeää, että nämä asiat on mainittu direktiivissä, että on jonkinlainen valvontamekanismi jäsenvaltioissa. Ja sitten ihan lopuksi sosiaaliset velvollisuudet. No yksi asia, jota voidaan tarkastella hiukan enemmän, on alihankintakysymykset ja velvollisuudet, joita päähankkijalla on ja joita voidaan sitten siirtää alihankkijoille. Tätä voidaan tarkastella, mutta täytyy olla varovainen, jotta emme liikaa rasita tätä päähankkia, mutta periaatteessa tämän pitäisi olla mahdollista. Ja taidankin päättää nyt sitten puheenvuoroni tähän. Um, Kiitoksia. Innovaatiokäsitteestä puhuttiin paljon ja palaamme tähän varmaan vielä teidän kanssanne ja voimme hyödyntää myöskin Veisin asiantuntemusta. No niin, sitten kiitämme vielä Tarabellaa, joka järjesti tämän kuulemisen varjoesittelijöiden kanssa – Eli Mark, jos voisit vielä pitää loppupuheenvuoron ja ehkä muistuttaa kaikkia vielä aikataulustasi. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä Malcolm. Aivan lyhyesti herra Widnerin, niin tässä VTO käytettiin esimerkkinä, Scarfikin teki se, mutta mehän olisimme kaikkien, mehän olisimme työttöminä sieltä, koska sehän ei, ei toimi, kun me katsomme, mitä maataloussektorillakin on tehty maailmanlaajuisesti, niin, mutta VTOta käytettiin täällä esimerkkinä. Mutta se, mikä meitä huolestuttaa tässä tänään ja mikä antaa meille paljon tietä, työtä jatkossa, on julkisten hankintojen uudistaminen. Tämän tyyppinen kuulemistilaisuus on paikallaan, koska me kuulemme hyvin paljon kritiikkiä. Ne tulevat esiin, nämä huonommat asiat, ja niitä yritetään sitten korjata. Päätavoite on kuitenkin se, että komissio myöntäisi ja monet muut tahot, jotka ovat samaa mieltä minun kanssa, että tässä on uudistettava. Ei ole pelkästään kysymys Siis tämä 19 prosentin osuus BKTstä, joka kuuluu tähän eh, piiriin, niin, niin, niin tässähän on EUn toimivaltaa tietyn kynnyksen ylittävissä tapauksissa, vaikka täytäntöönpano on kansallista, niin sehän kuuluu tyypillisesti näihin eh, markkinoihin. Se, että pelkkää hintaa katsotaan, niin sen sijaan kokonaistaloudellisuutta ja sitten ympäristöasiat ja sosiaaliset kriteerit, näiden mukaanotto on varmasti kaikkien muidenkin mielestä hyvä asia. Yksinkertaistaminen, kaikki ovat sen takana, täytyy vain päästä siihen. Ja olen aivan samoilla linjoilla kuin mitä täällä mielipiteitä tuli esiin. Ei ole varmaa, että pääsemme sellaiseen tulokseen, mutta ainakin täytyy yrittää. Tämä on hyvin monimutkainen tämä parlamenttikin, demokraattinen järjestelmä. Täällä on toimivaltainen valiokunta ja sitten on muita valiokuntia, jotka antavat lausunnot. Ja mitä minun tulee 18.4. Ja tässä on aika pitkä aika nyt sitten vielä tehdä näitä e, muutoksia ja 8. kesäkuuta vasta on määräaika tarkistuksille. Ja joka tapauksessa on tarkoitus saada IMKO-päätös lokakuussa 10.10. Sen jälkeen ei ole varmaa, mutta että mennään, sitten mennään joulukuussa täysistuntoon. Täytyy kuitenkin aina kuulla sitä, mitä neuvostossa tapahtuu. Tällä täytyy olla selkeä työohjelma ja tästä minäkin sain virikettä sillä tavalla, että me teemme samalla tavalla työtä ja sama menettely, kun että me etenisimme asiassa rinnakkain neuvoston kanssa. Se ei ole mitään yksinkertaista sekään. On monenlaisia pikku yksityiskohtia, mutta on hyvin tärkeää tietää, mitä hallitukset tekevät. Jossakin on hyviä käytäntöjä, joita tuodaan esille, hyviä kansallisia esimerkkejä. Ja sitten on ehkä toisia kohtia, joissa on ongelmia. Esimerkiksi artikla 84, niin 50 tahoa, jota olen, olen kuullut, niin tässä kyllä on enemmistö. Juridisesti tässä nyt on analysoitu näitä piirteitä, joita ehdotuksessa on. Ja meillä on tietenkin huolia eräistä asioista – Niin, tämä ei ole mikään nyt uutinen, mutta kuten direktiivi 2004, eh, me tiedämme, mitä varten, miten se vääristi markkinoita, erityisesti eli korruptiota, mikä siihen liittyi. Mutta joka tapauksessa tällaisia vääristymiä vastaan pitää taistella. Kaikkien hankintojen pitäisi kansallisten viranomaisten valvonnan kautta kulkea onpa se sitten oikeudellista, taloudellista tai muuta valvontaa. Se on kuitenkin suurimmassa osassa tapauksista näin. Täällä sanotaan, että tavoitteeseen täytyy päästä, mutta ei tässä nyt mikään Loch Nessin hirviö ole kyseessä, vaan meidän täytyy vain parantaa sitä, mitä jäsenvaltiossa on jo olemassa. No ei nyt mihinkään yksityiskohtiin halua mennä. Tässä on nyt vain työasiakirja, jossa on ottanut eri, erilaisia asioita esiin. Rova Nilsson sanoi, että jos nyt voitaisiin työntekijöiden oikeuksia kunnioittaa, se on aivan perustavanlaatuinen asia, mutta meidän täytyy mennä pitemmälle. Nyt tiedämme kuitenkin, että tässä vaiheessa me tiedämme, että on pitkiä alihankintaan ketjuja, joissa ei ei noudateta näitä sääntöjä, joka välissä sitten rahaa haaskaantuu. On sellaisia tahoja, jotka ovat täällä ketjussa mukana, jotka haittaavat talouden toimintaa ja ne haittaavat myös veronmaksajaa. Täytyy, jos ihmiset tekevät semmoista työtä, sellaisissa oloissa työtä, joka Eurooppaan sovi, niin se, se ei käy. Ja sitten yötyötä ja laitonta työtä ja, ja, ja tällaista saattaa julkisissa hankinnoissa ketjun alapäässä jossakin löytyä. Niin, five minutes, viisi minuuttia tässä. Ilman, että menen yksityiskohtiin, niin joka tapauksessa minä haluan tehdä yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa – ja meillä on herra Wiedmerin kanssa Strasbourgissa mahdollisuus keskustella. En unohda niitä valmistelijoita, jotka tekevät seitsemässä muussa valiokunnassa tästä lausuntoa. Meidän täytyy joka tapauksessa keskustella, koska valiokunnista voi tulla hyviä ajatuksia. Täytyy löytää yksinkertaistamismenettelyjä ja erityisesti päästä siihen, että PK-yritykset voivat osallistua paremmin julkisiin hankintoihin. Mutta onhan se kuitenkin se talo, joka ostaa, niin sehän on kaiken lähtökohta. Siellä on veronmaksajan rahaa. Ja jos siihen tahon ei, ei puututa, niin silloinhan tässä ei osuta ollenkaan maaliin. Kiitoksia. Well, we're grateful for your enthusiasm. No, olemme kiitollisia tästä innokkuudesta, joten oli hyvä kuulla tästä lähestymistavasta. Mutta tärkein päivä, josta muistutan nyt, se, että tämä menee käännettäväksi 18. huhtikuuta, eli toivotamme teille hyvää pääsiäislomaa. Ja seuraavaksi tapaamme sitten 8. toukokuuta, ja silloin keskustelemme tästä mietitulonnoksesta. Eli nämä ovat nyt tärkeimmät ajankohdat, ja ehkä yleisömmekin haluaa seurata näitä päivämääriä. Ja sitten ehkä voisimme vielä osoittaa kunnioituksemme aplodeeramma paneeli, paneelin osallistuneita. Um, and to say that that now concludes the... Eli valiokunnan julkinen osio päättyy tähän. Koordinaattorit kokoontuvat hetken kuluttua, eli kaikki, myöskin yleisö, voisi nyt lähteä salista, koska meillä on tärkeää valiokunnan työhön liittyvää työtä vielä koordinaattorin kokouksessa. Eli kiitoksia kaikille, että olitte paikalla.